Good morning, colleagues. Um, we... Hyvää huomenta, kollegat. Menimme suoraan kohtaan yksi, esityslistan hyväksymiseen. Ehdottaisin jotakin muutoksia esityslistaan. Uusi kohta 11a, äänestysmietintö luonnoksesta, joka liittyy yhteistyö, ymmärrys, yhteisymmärrysmuistioon, joka liittyy suuren luokan IT-järjestelmiin oikeuden alalla – ja Eurojustin Tämä liittyy myöskin tämä äänestysten päätteeksi. Mikäli ei vastalauseita, esityksistä voidaan tällä tavalla muutettuna hyväksyä. Tulkkausta ei ole saatavilla kroatian, maltan, liettuan tai irin kielellä tänään. Muistutuksena toteaisin, että tänään järjestetään koneellisia äänestyksiä kello 11 eteenpäin, joten ottakaa se äänestyskorttinen mukaan. Se kello 10 tulkki korjaa. Äänestykset alkavat. Pöytäkirjan hyväksyminen 28.29. marraskuuta ja 5. joulukuuta pidetystä kokouksista. Mikäli niihin ei tule mitään huomautuksia, pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi. Nyt menemme sitten kohtaan 4 ja kohtaan 5. Kolmikantakeskustelut 27. helmikuuta hyväksyttiin neuvottelumandaatti kumpaakin asiaa varten – Tämän jälkeen esitteli Tieste Meira tehnyt ankarasti töitä ja neuvottelut täytyy saada päätökseen kuin mahdollista. Nyt annan Ilmiinen puheenvuoron Tieste Meiralle. Hän voi kertoa, mikä tilanne on näiden kolmikantaneuvottelun osalta. Edustaja Tieste Meira, olkaa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tässä aluksi haluaisin osoittaa solidaarisuutta brittikansalaisille ja Britannian viranomaisille liittyen tähän kammottavan terroriiskuun, joka kohdistui Lontooseen viime lauantaina. Ja todellakin pahoittelen sitä, että brittiviranomaiset ovat viivytelleet, mitä tulee näiden ruumiiden toimittamiseen. Esimerkiksi olemme espanjalainen Nacho Echevarria menetti henkensä, kun hän puolusti vietonta. Ja luistimen kanssa hän yritti käydä terroristien kimppuun. Ja levätköön hän rauhassa ja samoin kaikki muut uhrit. No sitten tämä kysymys, joka on esityslistalla. Haluaisin ilmoittaa valiokunnalle, että meillä on ollut kolme poliittista kolmikantaneuvottelua ja neljäs järjestetään Strasbourgissa ensi viikolla. Meillä on ollut kymmenen teknistä kokousta ja runsaasti epämuodollisia kokouksia ja tänä aamunakin järjestetään yksi sellainen. Eli tässä on siis mietinnöt maahantulo- ja maastalähtöjärjestelmästä. Ja voin nyt kertoa, mitä viimeksi käsittelimme, eli 31. toukokuuta kolmikantaneuvotteluissa. Me tarkastelimme tarkistuksia Schengenin tietojärjestelmään, ja siellähän on ongelma näiden ABC maiden osalta. Ja varmaan pian löydämme sitten ratkaisun tähän järjestelmään, koska olisi epäreilua, että unionin kansalaiset eivät pystyisi nauttimaan eduista, joita on kolmansilla mailla, kun ne käyttävät näitä ABC-satamia. Ja sitten toinen järjestelmä liittyi viranomaisten pakkovoiman käyttöön. Ja me, me kommentoimme näitä kompromissiehdotuksia, jotka saimme neuvostosta. No, Prumin sopimuksen osalta totesimme, että sitten kun tämä prosessi on saatettu päätökseen, siis sekä parlamentti että komissio totesivat tämän, ja neuvosto sitten puolestaan haluaa nyt vain heti kun tämä prosessi on saatu käynnistettyä ja parlamentti haluaisi odottaa, että koko prosessi siis saatetaan päätökseen. Puhuimme myöskin tietojen säilyttämisestä. Se on kohdassa 31. Ja toistan vielä, että parlamentti piti kiinni kannastaan kaksi ja neljä vuotta. Ja neuvosto taas haluaisi pitää kiinni viidestä vuodesta ja poikkeuksia olisi sitten näiden biometristen tunnisteiden osalta. Käsittelemme myöskin kahdenvälisiä sopimuksia. Ja varmasti saamme aikaan tähän tarkastelulausekkeen viiden vuoden kuluttua, mutta puheenjohtaja, tämä on vielä avoin kysymys. Sitten vielä yksi avoin kysymys. Se liittyy siis maahan pääsyn eväämiseen. Parlamentti haluaa noudattaa tässä näistä kirjain- ja numerotiedoista, ja neuvosto taas puhuu näistä biometrisistä tunnisteista, eli odottelemme tästä asiasta nyt kompromissiesitystä. Puheenjohtaja, olen optimisti ja uskon, että saamme aikaan sopimuksen vielä tämän puheenjohtajakauden aikana. Mutta kuitenkin haluaisin pyytää, että sihteeristö ei nyt ohjelmoi mitään poliittista kolmikantaneuvottelua 26. tai 27. päivä. Ei kumpanakaan päivänä, koska minulla on muita sitoumuksia, joista nyt en puhu sen enempää, mutta ne ovat kuitenkin erittäin tärkeitä minulle. Siinä kaikkia. Jos teillä on kysymyksiä, niin mielelläni vastaan niihin. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much, Kiitoksia paljon. Kiitos myöskin eh, sanoistasi, jotka liittyvät Lontoon iskuun. Pistimme myöskin nämä päivämäärät nyt eh, muistiin. Haluaako kukaan puheenvuoroa tähän väliin? Ellei halua, niin onko kenties komissio tai puheenjohtajan edustajalla sanottavaa? Haluatteko kommentoida? Puheenjohtajan edustaja haluaa ilmeisestikin sanoa jotain. Olkaa hyvä. Thank you, Chair, and I would like also... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin myös kiittää herra Diaz de Mera hänen sanoistaan tänä aamuna. Omalta osaltani haluaisin vielä kerran sanoa, että sekä neuvosto että puheenjohtajavaltio ovat sitoutuneita siihen, että haluaisimme saada päätökseen tämän asian ja kovasti teemme työtä neuvostossa, jotta pääsisimme yhteisymmärrykseen ja kompromissiin niin, että voisimme palata tänne keskustelemaan parlamentin kanssa ja voisimme päästä yhteisymmärrykseen ennen puheenjohtajakauden loppua. Haluan kiittää puheenjohtajaa ja varjoesittelijöitä teidän työstään ja odotamme kovasti yhteistyötä, jotta pääsisimme yhteisymmärrykseen Maltan puheenjohtajakauden loppuun mennessä. Kiitoksia. Kiitoksia. Eli muita puheenvuoropyyntöjä ole jäsenten puolelta, niin haluaisin vain kiittää edustaja Diestemeraa hänen tekemästään työstä. Ja pistämme myöskin nämä päivämäärät merkille, jotka hän mainitsi. Kiitoksia nyt voimme sitten siirtyä unionin viisumisäännöstöön. Odottelen, että Lopes Aguilar ennättää paikalleen ja menemme sitten suoraan hänen esitykseensä, joka liittyy kolmikantakeskusteluiden nyt valitsevan tilanteeseen. Kiitoksia puheenjohtaja. Eli halusin tulla nyt puhumaan valiokuntaan nyt tämänhetkisestä tilanteesta, joka liittyy viisumisäännöstön uudelleen laatimiseen. Ensinnäkin kiitos tästä mahdollisuudesta, koska tämä on tärkeää lainsäädäntöä. Ja pidän hyvänä myöskin sitä, että pystymme nyt viestimään siitä, että meidän täytyy luoda oikeanlainen kuva näistä ongelmista, joita tähän asiaan liittyy. Heti alusta pitäen neuvosto on suhtautunut vastahakoisesti yhteistyöhön parlamentin kanssa. Se on ihan fakta. Mitään hyvän yhteistyön henkeä ei ole ollut, ja monestakin syystä. Ensinnäkin komissio esitteli tämän ehdotuksen neljä vuotta sitten, ja poliittinen tilanne oli silloin täysin erilainen kuin tällä hetkellä. Ensinnäkin viisumisäännöstöä pidettiin välineenä, jolla voidaan elvyttää taloutta ja että se olisi elpymisen moottori ja johtaisi meidät pois kriisistä, mutta viime kädessä koko viisumisäännöstö sitten on estynyt tässä niin sanotussa pakolaiskriisissä ja näiden terroristiuhkien edessä. Eli tähän asiaan on nyt sekoitettu turvallisuushysteriaa. Ja ihan hyvästä syystä se on johtunut näistä tapahtumista ja terrorihyökkäyksistä, jotka tiedämme, mutta nyt tunnelma on muuttunut esimerkiksi matkustamisviisumi on nyt sitten jotenkin kuivunut pois. Jos tässä paketissa haluttaisiin lisätä ihmisten liikkuvuutta ja matkailua, niin sitten olisi odotettu enemmän dynamiikkaa sekä neuvostosta että parlamentista. Mutta tämä asia on nyt kuivunut kokoon ja hävinnyt tästä tekstistä. Ja tämä asia nyt on ollut jumissa. Viisumisäännöstön uudelleenlaatiminen on ollut jumissa. Ja ilmeisesti syynä ovat tämänhetkiset neuvottelut, jotka liittyvät siihen, pitäisikö olla humanitaarisia viisumeita vai ei tässä mukana. Mutta neuvosto ei ole ollut yhteistyöhalukas parlamentin kanssa, ei pelkästään tässä kysymyksessä, vaan useissa muissakin asioissa. Euroopan parlamentin ja minun esittelijän kannalta – Tämä kysymys ei koskaan ole ollut mustavalkoinen. Eli että jos humanitaarisia viisumeita ei myönnetä, niin sitten ei keskustella enää mistään. Me olemme aina olleet valmiita tekemään yhteistyötä ja saman aikaan jonkinlaisen kompromissin, jotta tämä tilanne saadaan vietyä eteenpäin. Mutta neuvosto haluaa ehdottomasti ehkäistä kaikki rakentavat keskustelut tästä aiheesta – Koreper on ilmoittanut kantansa ja neuvosto on todennut, että Euroopan parlamentti ei, jos ei se luovu kaikista tarkistuksista, niin silloin mitään kompromissia ei tule ja koko asia hyllytetään. Eli esittelijänä totesin selkeästi, että voi hyväksyä sitä, että luovumme kaikista tarkistuksista, ei pelkästään humanitaarisesta viisumista, Sehän on ennakkoedellytys sille, että neuvotteluita voidaan jatkaa. Jos perusteena on se, että tämä nyt ei ole oikea paikka käsitellä humanitaarisia viisumeita, niin me olemme useamman kerran todenneet, että kysymme komissiolta, oletteko valmis tekemään sitten erillisen ehdotuksen humanitaarisista viisumeista? Tätähän kaikki humanitaariset järjestöt, kansalaisjärjestöt, oikeudelliset edustajat ja jopa kirkot ovat vaatineet yhä uudelleen, että parlamentti saisi aikaan jonkinlaisen laillisen väylän Euroopan unioniin, jotta ihmiset voivat hakea humanitaarista viisumia. Ja olen ottanut tämän kysymyksen esiin viime vuosina varjoesittelyiden tuella. Mukana oli myöskin Becker, eli kansanpuolen varjoesittelijä. Ja nyt tiedämme, että komissio on tehnyt ehdotuksen uudelleen sijoittamisesta ja että se olisi oikea paikka sitten puhua näistä laillisista väylistä Euroopan unioniin. Ja me olemme todelleet, että uudelleen sijoittamisehdotus ei ole riittävä. Se on rajoitettu maantieteellisesti ja lukumäärissä ja se liittyy vain tiettyihin haavoittuvaisessa asemassa oleviin ihmisiin. Eli sitä ei voi soveltaa kaikkiin tilanteisiin, joissa voitaisiin myöntää humanitaarinen viisumi. Mutta edellisessä teknisessä kokouksessa todettiin, että jatketaan keskustelua tästä aiheesta. Hiljattain meillä oli keskusteluita komission jäsenen Avraham Mupuloksen kanssa ja myöskin varapuheenjohtajan Timmermansin kanssa ja korostimme, että komission täytyy selkeästi sitoutua siihen, että saadaan humanitaarisia viisumeita mukaan tähän uudelleen sijoittamispakettiin. Mutta neuvosto asetti mielestäni uuden ehdon, eli että meidän täytyy yhdistää tämän järjestelmän soveltaminen, joka siis liittyy viisumijärjestelmään, ja sitten yhteistyö, joka liittyy henkilöiden takaisin ottamiseen. No, tästä voidaan tietysti keskustella rakentavalla tavalla – ja me voisimme ehkä saada aikaan jonkinlaisen kompromissin. Ja neuvosto on ollut haluton tekemään yhteistyötä myöskin tämän pakollisen edustuksen ja perheiden jälleenyhdistämisen osalta. Tässä aiheessa täytyy sanoa, että meidän täytyy tehdä jotain näille tyhjille kohdille. Eli siellä on 494 tällaista kohta, eli kun kyse on näistä maista, joissa on velvollisuus, niin jäsenvaltiot eivät ole paikalla läheskään kaikissa näissä pääkaupungeissa. Eli meillä pitäisi olla tällaisen pakollisen edustuksen järjestelmä, ja näin voitaisiin helpottaa humanitaaristen viisumien saamista. Ja Maltan puheenjohtajuuskausi alkaa olla lopuillaan. Ja haluaisin kunnioittaa Maltan ponnisteluista. Se on ainakin ollut valmis etsimään rakentavia ratkaisuja, koska jotkut puheenjohtajavaltiot eivät ollenkaan halua tehdä kompromisseja Euroopan parlamentin kanssa, mutta Kuten sanoin, niin neuvosto on jonkinlaista yhteistyövalmiutta. Ja komissio on tässä sitten apuna. Se voi tehdä sitten erillisen ehdotuksen humanitaarisista viisumeista. Se voi liittyä uudelleen sijoittamiseen tai se voi koskea pelkästään humanitaarisia viisumeita. Parlamentin neuvottelutiimi on nyt päättäväinen ja haluamme saada aikaan jonkinlaisen ratkaisun, jotta tämä sopimus saadaan aikaan ja voisimme vihdoinkin saada tämän asian hoidettua. Olisi hyvä, jos komissiolla ja neuvostolla olisi jotain sanottavaa tästä. Minusta tuntuu, että ilmapiiri on hiukan muuttunut komissiossa tässä kysymyksessä. Aikaisemmin sanottiin ei, ja nyt vastaus on ehkä, että no, no katsotaan asiaa yhdessä. Neuvotteluita voitaisiin jatkaa ilman tätä humanitaarista viisumia, mutta odottelemme nyt sitten neuvoston kompromissivalmiutta muissa asioissa. Parlamentti voi tehdä kompromissi tässä asiassa, mikäli neuvosto on valmis sitten joustamaan perheiden jälleenyhdistämisen ja pakollisen edustuksen osalta. Anteeksi, että puhuin näin pitkään, mutta tämä nyt on tärkeä aihe. Eli haluan nyt tehdä vielä selväksi, että nyt olemme tilanteessa, jossa neuvosto ei ollenkaan ole kiinnostunut lainsäädännöstä, joka liittyy oikeus- ja turvallisuuskysymyksiin, ellei kyseessä ole jonkinlaista palaamista aikaisempaan tilanteeseen, ja sitähän Euroopan parlamentti ei voi hyväksyä. Kiitoksia Yksityisen, yksityisyyden suojaa koskeva asia on vielä esityslistalla myöhemmin. Kiitos paljon, Juan. Nyt äh, kuulemme Monikan puheenvuoron edustaja Beckeren puolesta ja sitten Gérard Depré puhui ja sitten asian käsittely päättyy siihen. Monika, ole hyvä. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minäkin pidän humanitaarista tilannetta ja humanitaarista viisumia, joita omassa jäsenvaltiossa annetaan hyvin myönteisinä. Kuitenkin tämä on väärä asiakirja käsitellä tätä, mm, äh, tätä mieltä EPP on vieläkin, ja se, että löytäisiin myönteinen ratkaisu tässä, ei saa pysäyttää sitä, että että ähm, liikemiehet, äh, turistit eivät saa uusittua viisumisäännöstöä. Äh, kyllä me tämän voimme tehdä, mutta herra Becker hyvin selvästi minulle sanoi, samoin muut EPPn kollegat, että ähm, me haluaisimme, että äh, liike-elämän toimijat ja matkailijat saisivat yksinkertaistetun äh, tilanteen. Mielestäni ei saa olla liian hysteerisiä myöskään turvallisuustilanteen suhteen. Ei pidä hyökätä jäsenvaltiota vastaan, etteivät ne ryhdy riittäviin turvallisuustoimiin. Se, että jäsenvaltiot ovat varovaisia ja huolehtivat asioistaan itsestään selvää ja humanitaarinen viisumi ei liity tähän kovinkaan paljon. Tämä on yksinkertaisesti väärä paikka tälle. Minulla on sellainen vaikutelma, että on jäsenvaltioita, jotka ovat valmiita humanitaariseen viisumeiden myöntämiseen. Toisaalta tuomioistuin on myös sanonut, että Euroopan parlamentti ei voi pakottaa jäsenvaltioita tekemään tätä, koska tämä on jäsenvaltioiden oikeus ja me emme siis voi pakottaa siihen Nämä muut avoimet kysymykset voin Eera Beckerin nimissä sanoa. Perheenjäsenyyden määritelmä, täytäntöönpanosäännöt ja sitten pakollinen edustus. Nämä ovat asioita, jotka voidaan ratkaista. Ja nyt pitää pohtia, että käsitelläänkö humanitaarisia viisumeita yksittä, erikseen vai uudelleen sijoittamis paketissa. Äh, sinne se sopisi mielestäni varsin hyvin, äh, kun käsitellään laillista pääsyä Euroopan unioniin pakolaisille mutta pidetään se kuitenkin erillään tästä. Tämä käsittelee ähm, liike-elämän toimijoiden ja matkailijoiden viisumeja. Se, että jäsenvaltioille ei sovi se, että lyhyellä aikavälillä rajalla ähm, myönnettäisiin viisumeja henkilöille, joita ei tunnisteta, niin sen kyllä ymmärrän, koska sitten näitä jäsenvaltioita syytetään äh, siitä, äh, että ovat näin tehneet, jos kyseessä on potentiaalinen rikollinen Eli toisella puolella pitää, vaakakupissa on turvallisuustoimet, toisella puolella mm, matkustamisen vapaus ja sitten meidän pitäisi myös luoda laillinen sisäänpääsytie pakolaisille, mutta tämä eri lainsäädännössä. Kiitoksia. Then... Anteeksi, en huomannut, että ECRn varjoesitteli Helka Stevensia ja hänen jälkeen on vielä toinenkin edustaja, joka haluaa puhua. Helka, ole hyvä. Thank you, well, voorzitter. Kiitoksia puheenjohtaja arvon kollegat. Hyvää huomenta kaikille. Olen erittäin pettynyt asian tilaan. Tarkoituksena oli uudistaa viisumijärjestelyitä ja tarkoituksena oli se, että nopeammin saataisiin palveluita kansalaiselle verkkosivun kautta, jolta löytyy kaikki tiedot ja jonka kautta voi myöskin esittää viisumihakemuksensa. SND-ryhmä halusi, että humanitaariset viisumit otetaan mukaan tähän lakialoitteeseen. Komissio oli ankarasti vastaan. Humanitaariset viisumit ovat viisumeita, joita voi saada ulkomaisten konsulaattien kautta päästäkseen turvapaikkaa hakemaan Schengen-alueelle. Kyllä, parlamentti on ottanut myönteisen kannan asiaan, mutta äh, oikeudelliset vallanpitäjät eivät jäsenvaltioita ei voida pakottaa toimittamaan tällaisia viisumeita. Rajoitettu aika, kun on kyse muista viisumeista, niin pitkäaikaiset äh, turvapaikka tarkoituksia varten haetut viisumit, että nämä on asettu vastakkain. Neuvosto vastustaa, komissio vastustaa ja kollega, minulla on se mielikuva, että Monet varjoesittelijätkin ovat nyt äh, menossa tälle linjalle. Nyt pyytäisin uudelleen esittelijä poistamaan kaikki viittaukset humanitaarisiin viisumeihin ja aloittamaan neuvottelut, koska olisi suuri häpeä, mikäli me vast, varmist, mikäli emme saisi tätä lainsäädäntöpakettia hoidettua kuntoon. Gerard Depré, please. Gerard Depré sitten viimeisenä. Euh, merci, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aluksi kiittää esittelijä varjoesittelijänä. Olen nähnyt, kuinka kovasti hän on tehnyt työtä tästä, tässä aiheessa. Ja hän on tehnyt yhteistyötä kaikkien varjoesittelijöiden kanssa, eli haluaisin kiittää häntä siitä. No, tämänhetkisessä tilanteessa hän on oikeassa. Ensinnäkin neuvosto ei ole kovin joustava mitä tulee viisumien myöntämiseen. Se on ihan selvää. Meidän täytyy jatkaa tätä työtä. Meillä on äänestys, meillä on mandaatti, eli meidän täytyy edelleen puolustaa ajatuksiamme. No, Stevensin tavoin en nyt haluaisi luopua tästä humanitaarisesta viisumista. Päinvastoin, ne, jotka ovat halunneet sen mukaan, niin valta Osa parlamentista on todennut, että halutaan humanitaarinen viisumi. Me haluamme sen ja me olemme sitä vaatineet. Nyt täytyy vain katsoa, mihin se laitetaan. On selvää, että sillä ei ole paikkaa tässä viisumisäännöstössä. Ensinnäkään komissioista halua, neuvostoista halua ja myöskin tuomioistuin sanoi, että tämä ei ole sille oikea paikka, mutta meidän täytyy kuitenkin jatkaa taistelua humanitaarisen viisumin puolesta ja meillä on siihen mandaatti. No onko peli päättynyt? Minun mielestäni ei. Toisessa ehdotuksessa komissio ja neuvosto ovat jo tehneet muutoksia uudelleen sijoittamiseen ja se liittyy humanitaariseen maahan päästämiseen. Eli tässä on avattu pieni ovi, siis ei mitenkään suuri, mutta tällainen pieni ovi on nyt auki ja meidän täytyy avata sitä enemmän. Ja nyt meidän täytyy edelleen painostaa komissiota, jotta se tekisi ehdotuksen. Me olemme aina alusta pitäen sanoneet, että haluamme sitä, ja nyt meidän täytyy vaatia, että komissio avaa tätä ovea edelleen ja suurentaa sitä. Eli minun kantani on selkeä. Me jatkamme neuvotteluita viisumisäännöstöstä mandaattin pohjalta, joka meille on myönnetty, ja samanaikaisesti me vaadimme, että komissio tekee ehdotuksen koska neuvosto on nyt avannut tämän oven toisessa asiassa, ja olen vakuuttunut siitä, että jos pidämme kiinni kannastamme, niin silloin komissio saadaan tekemään ehdotus ja voimme saada aikaan sitten myönteisen tuloksen. Tällä tavalla voimme saada aikaan hyviä tuloksia kahdella rintamalla ennen viisumien osalta ja sitten tämän humanitaarisen viisumin osalta. Ja luotan nyt esittelijään siitä, että hän välittää tämän pyynnön komissiolle erittäin tiukalla tavalla, koska tämä ovi nyt on tosiaan jo hiukan raollaan. Kiitos. Kiitoksia paljon. Aika on hyvin vähän vain käytössä nyt aamulla, ja meidän täytyy kerta kaikkiaan mennä yksityisyyden suojaa koskevaan keskustelun pikkuhiljaa. Meillä on vain vähän aikaa äänestyksiä. Menemmekin nyt suoraan Lauristinin mietintöön. Olkaa hyvä. Um, Kiitoksia oikein paljon, hyvät kollegat. Tämä on nyt ensimmäinen eh, esitys uudesta eh, mm, tuota, sähköisen eh, mm, seessä viestinnässä äh, liittyvästä yksityiselämän kunnioituksesta ja haluaisin nyt varmista, äh, kiittää, että meillä on ollut hyvä äh, e, suunnitelma tässä, hyvä ehdotus. Tämä on hyvä lainsäädäntöehdotus, koska se täydentää tietosuojapakettia, joka perustuu GDPRään. Ja se pitäisi panna myös täytäntöön samaan aikaan kuin, kuin tämä TPR. Ja sehän pitäisi panna täytäntöön ensi vuoden toukokuussa. Nyt kun valmistelimme tätä, niin olemme tehneet hyvin paljon yhteistyötä. Haluaisin kiittää tietosuojavaltuutetun 39 artikla työryhmä ja mm, meillä on ollut sen kanssa hyvin laajoja keskusteluja. Olemme myös tavanneet yli 80 sidosryhmää ja kun komissio edetti tämän, tätä, niin on, oli aivan selvää, että tässä oli hyvin paljon ristiriitoja, kun katsotaan toisaalta käyttäjän näkemystä ja hänen suojaansa ja sitten taas toisaalta teollisuuden näkemystä ja siitä, miten tätä yleistä tietosuoja-asetusta pitäisi tässä panna täytäntöön. Se, mikä meitä huolettaa, on suhde tähän yleisen tietosuoja-asetukseen. Se perustuu ihmisoikeusyleissopimuksen kahdeksan artiklaan. Niin tämä taas perustuu seitsemän artiklaan. Eli tässä on kyse yksityisyyden elämän suojasta ja koko viestintäprosessin suojasta. Ja tämä käsiteltiin aikana, kun meillä ei ollut vielä älypuhelimia eikä sosiaalista mediaa. Nyt soveltamisala äh, laajennetaan tähän OTT-palveluihin, esimerkiksi Skypeen, Messengeriin ja muihin. Ja tämä tekee tästä erittäin tärkeän kaikille, jotka käyttävät tätä ähm, viestintää. On aivan selvää, että kuluttajat odottavat meiltä, että teemme erittäin hyvää työtä, jotta varmistamme erittäin hyvän suojan, yksityiselämän suojan, kun tässä ollaan erityisen huolestunut seurannasta. Tutkimuskin osoittaa, että vaara on ilmeinen. Kuitenkin meidän on löydettävä hyvä tasapaino myös uusien teknologien kehittämisen kanssa tärkeää muistaa, että tämä on asetus eikä enää direktiivi, koska jos katsotaan digitaalisia sisämarkkinoita, niin on aivan selvää, että sääntöjen pitäisi olla sama äh, kaikissa jäsenvaltioissa. Se ei riipu digitaalisen ympäristön tasosta eikä muusta. Kuitenkin äh, pitää, on, tässä on mahdollisuutta ottaa huomioon sen, että kansallinen turvallisuus on jäsenvaltioiden käsissä. Se on eri asia, mutta yleisesti ottaen meillä pitäisi olla samat säännöt kaikkialla. Ja myös valiokuntamme tärkein tehtävä tässä työssä on se, että varmistamme, että määräykset tässä asetuksessa ovat yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia, koska teollisuus panee sitä nyt täytäntöön ja kysyvät, että miten tämä sopii yhteen. Meidän täytyy varmistaa, että näin on. Me emme halua mitään uusia tulkintoja sen artikloille. Me haluamme täydentää sitä, kun se ei ole riittävä, kun on kyse toisenlaisesta soveltamisesta. Meidän täytyy suojata yksityisyyttä, ei vain kun tietoa siirretään, vaan meidän on myös katsettava laitteita, käyttäjien laitteita, koska tiedämme kaikki, että älypuhelimet taskuissamme ja myös televisiomme, niissä on valtaisa tiedon ja Ne pystyvät myös välittämään tietoa meidän tietämättämme siitä, joten tämäkin on otettava huomioon. Eli meidän on keskityttävä yksityisyyden suojaan jo suunnitteluvaiheessa ja varmistettava se, että annetaan aina henkilökohtainen suostumus. Tässä on kyse enemmän viestinnässä kuin yleensä tietosuoja-asetuksessa. Siinä otimme huomioon teollisuuden legitiimit intressit, mutta kun on kyse yksityisestä viestinnästä, niin kyllä yksityishenkilön on saatava päättää. Meidän on myös kriittisesti katsottava komission ehdotusta. Siellä on muutamia asioita, jotka eivät ole aivan selviä. On muutamia kiistanlaisia kysymyksiä ja muutamia asioita, joissa työryhmä on antanut erittäin hyviä ehdotuksia siitä, miten voitaisiin löytää parempia ratkaisuja. Me aiomme ryhtyä tähän työhön ja kahden viikon kuluttua. 21. kesäkuuta aiomme esitellä täyden mietinnön valiokunnassa. Haluamme, että meillä olisi tarkistuksia jo ennen kesälomia ja kesälomalta haluamme palata niin, että meillä on jo valmisteltu työ. Voimme ryhtyä keskustelua varjoesittelijöiden kesken saman tien syyskuussa, koska haluan pitää kiinni tästä aikataulusta. Ja Viron puheenjohtaja äh, valtio haluaa myös äh, viedä äh, tätä asiaa eteenpäin. Haluamme, että digitaaliset sisämarkkinat toimivat mahdollisimman hyvin. Haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, jotka jo nyt ovat olleet mukana työssä, erityisesti herra Bonia, jonka kanssa meillä on neljä vuoden pöydän keskustelua. Ne ovat olleet hyvin intensiivisiä päiviä, mutta on erittäin hyvä, että tämä asia on hoidossa ja me tiedämme, missä erimielisyydet sijaitsevat. Toivottavasti saamme asian tehtyä ajoissa. Kiitoksia. Kiitoksia. Olen iloinen siitä, että järjestät näitä pyörään pöydän keskusteluita, koska tänään meillä on riittävästi aikaa tätä ensimmäistä keskustelua varten. Aikataulu on hyvin tiukka tänään, mutta käyttäkäämme aika järkevällä tavalla hyväksi. Toistaiseksi täällä on kolme kollegaa, edustajat Bonnie, Stevens ja Albrecht, jotka haluavat puhua. Kuka muu haluaa vielä puheenvuoron? Rova Inhefeld? Kuka muu haluaa puhua? Ilmoittautukaa nyt, niin voin sitten kirjata puhujatta paperille. Hyvä. Ensimmäisenä edustaja Boni. Kiitoksia aivan lyhyesti vain. Haluaisin kiittää komissiota asian esittelystä ja kiitoksia myöskin esittelijälle. Ei pelkästään hän kommenteistaan tänään, vaan myöskin siitä, että hän järjestää näitä pyörän pöydän keskusteluita. Ne ovat olleet erittäin hyödyllisiä. Ne ovat osoittaneet meille, kuinka monimutkaisesta asiasta on kyse, kun on kyse tästä asetuksesta. Tämä osoitti, että me tarvitsemme asetusta nimenomaan asetuksen muodossa. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä ja meidän täytyy löytää ratkaisuja. Kun on kyse esimerkiksi yleisen tietosuojasäätöksen täytäntöönpanosta ja sen suhteesta tähän lainsäädäntöön ja toisaalta Euroopan sähköisen viestin säännöstö, täytyy katsoa, kuinka nämä nivoutuvat toisiinsa. Meidän täytyy myöskin ymmärtää, mikä meidän tavoitteemme on. Mehän haluamme varmistaa tiedonvälityksen turvallisuuden ja luottamuksellisuuden. Haluamme nähdä, kuinka yksityistä, yksityisyyttä suojataan silloin, kun tietoja siirretään, miten turvallisemmat terminaalit ovat. Mutta toisaalta päätteet ovat. Mutta toisaalta meidän täytyy pohtia, kuinka täysimittaisesti kunnioitetaan perusoikeuksia, kuinka suhtaudumme mahdollisuuteen käyttää tietoa ihmisten elämän parantamiseksi Tietystikin meillä on jotakin huolia. Ajankohta, jolloin asetus astuu voimaan, on yksi osuttava asia. Astuuko sama voimaan samaan aikaan kuin yleinen tietosuoja-asetus? Ja olisiko mahdollista, että käytännössä voitaisiin tekniseltäkin kannalta sitä jo silloin pistää täytäntöön? Toinen seikka, jota täytyy pohtia, on se, kuinka artikla 11 pitäisi muokata, mihin muotoon se pitäisi laittaa, jotta jäsenvaltiolla olisi selkeästi mahdollisuus muuttaa eri skenaarioita siten, että koko tämä harmonisointipyrkimys vesittyisi, mikäli jäsenvaltiot haluavat kansallista tasolla ottaa erilaisia ratkaisuja käyttöön. Kuinka tämä voidaan varmistaa, että näin ei käy? Ja minkälaista, minkälaisia ei toivottujen seuraamuksia tästä voisi tulla. Esimerkiksi kun on kyse liiketoimintamalleista, internetin piirissä. Toisaalta meidän täytyy ymmärtää, mitä tarkoittaa don't track me-ajatus, älä jäljitä minua ajatus. Tämä on melkoisen suuri haaste. Toisaalta täytyy pohtia, kuinka tehdään yhteistyötä kumppaneiden kanssa, eikä pelkästään tarjota mahdollisuuksia aktiivisesti tehdä vapaita valintoja käyttäjille, vaan täytyy myöskin antaa liike liikemaailman toimijoille, jotta ne luovat kunnollisia yksityistyyttä suojaavia ratkaisuja. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä ja analysoida teksti kohta kohdalta. Ja sitten tämän jälkeen saamme tulosta aikaan. Kiitoksia erittäin hyvästä pyöräpäivän keskustelusta. Stevens, Edustaja Stevens, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Puhun nyt ECRn varjoesittelijän Daltonin nimissä. Hän nyt ikävä kyllä ei päässyt paikalle. ECRn kanta on se, että me olemme skeptisiä tämän sääntöjen uudistamisen suhteen. Olemme huolissamme siinä, että jos asetusta muutetaan liian nopeasti, meillä on GDPR, joka tehtiin vuonna 2008, ja nyt on epäselvää, voivatko viranomaiset ja yritykset, joiden täytyy panna täytäntöön näitä sääntöjä, niin voidaanko reaalisesti odottaa, että tämä pystyttäisiin tekemään aikataulussa. Ja nyt yritykset kiirehtivät valmistautukseen uusien sääntöjen voimaanastumista odottelen. Ja Dalton katsoo, että olisi parempi, että e-privacya lykättäisiin ja katsottaisiin, millaisia mahdollisia puutteita säännöissä on. Ja sitten soveltamisala. Kun otetaan huomioon myöskin OTT ja lisäpalvelut, niin asetuksella saattaa olla tukahduttava vaikutus yritystoimintaan, erityisesti startup-yrityksissä. Ja näin on myöskin vaikeampi estää esimerkiksi kiusaamista ja radikalisoitumista netissä, koska nämä lisäpalvelut eivät ole valvonnan piirissä. Ja myöskin tietojen käsittely asioiden internetissä saattaa liittyä tähän, ja meidän täytyy katsoa enemmän tätä soveltamisalaa ja sitä, kuinka paljon nämä tiedot on katettuna. Yritykset ovat erittäin huolissaan näistä eväste- ja jäljittämissäännöistä. Jos meillä on tällaisia horisontaalisia asetuksia ja tällaisia jäljityksen estoasetuksia, niin silloin mainostajat eivät löydä kohdeyleisöään ja myöskin käyttäjien sisältöä on vaikeampi saada asioiden internetissä ja kun koneet viestivät keskenään. Varjoesittelemme Dalton katsoo, että vähintäänkin pitäisi olla useita oikeusperustoja jäljittämiselle. Se ei liity ainoastaan kuluttajien sisältöön, vaan myöskin laillisiin kysymyksiin, jotka liittyvät järjestelmän turvallisuuteen ja yksityisyyteen. Please. Alde varjastelen Sofi Hetveld. Like to, uh... Kiitos Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella eh, esittelijää hänen hyvin pragmaattisesta ja osallistavasta eh, lähestymistavastaan. Tämä on erittäin monimutkainen asiakirja, joka liittyy moniin muihin eh, asiakirjoihin, asioihin, niin meidän on oltava varma, että ymmärrämme täysin sen vaikutuksen ja soveltamisalan ja sen, miten se liittyy muihin asioihin. Se ei saa olla päällekkäin yleisen tietosuoja asennuksen kanssa, mutta mitään porsaareikiäkään saa jättää. Jotkut ovat sitä mieltä, että tätä ei tarvita, koska meillä on yleinen tietosuoja-asetus, mutta minä en usko, että näin on. On aloja, joita meidän täytyy säännellä ja meidän täytyy olla hyvin tarkkoina soveltamisalan suhteen. Toinen kommentti on se, että meidän täytyy aivan selvästi sanoa, mikä tiedon taloudellinen arvo on, koska me puhumme kansalaisten suojasta ja kuluttajan suojasta ja yritykset puhuvat innovaatiosta ja kehityksestä, mutta asia, josta hyvin vähän keskustelemme, on se, että henkilö tiedoilla, mukaan lukien metatiedoilla, on taloudellinen arvo. Palveluja tarjotaan ilmaiseksi, sanotaan, mutta ne eivät oikeastaan ole ilmaisia, me maksamme tiedoillamme. Tämä meidän on pidettävä mielessä, kun katsomme tätä säädösluonnosta ja lainsäädännön vaikutusta. Ja viimeinen kommenttini. Niin me tarvitsemme vielä enemmän tietoa miten tämä nyt sanoisin, on asioita, joista on hyvin vaikea ennustaa, miten ne kehittyvät. Eräs asia, jota on vaikea säännellä, on tämä seuranta, joukkojen seuranta avoimessa tilassa. Tätä on hyvin vaikea säännellä koska on aivan selvää, että me voi puuttua siihen eh, yksinkertaisesti sillä tavoin, että pyydämme hyväksyntää tai eh, tiedotamme ihmisille. Tämä tulee olemaan erittäin vaikeaa. Ja sitten hyväksynnästä, eh, kuten esittelijä ja EPP-varjoesittelijä sanoivat, minunkin mielestäni ohjastajan on oltava henkilön itsensä käsissä ja ehm, luvan antaminen on erittäin tärkeä elementti. Tietenkin tämä on ongelma joillekin yrityksille, mutta jos liiketoimintamalli perustuu siihen, että tekee jotain, mitä asiakkaat eivät oikeastaan halua, niin silloin on ongelma liiketoimintamallin kanssa. Mutta uskon, että jos perustamme tämän hyväksyntään, niin silloin ihmiset saavat sellaista palvelua kuin haluavat, mutta myös sitä suojaa, mitä he tarvitsevat joten toivon, että saamme aikaan asetuksen, joka tyydyttää mahdollisimman monet sidosryhmät, ei ehkä kaikkia, mutta yritämme parhaamme. Sitten vielä vihreiden varjostelijan Albrecht. Kiitoksia. Ja ensiksi minultakin suuret kiitokset esittelijälle hänen tekemästään pohjatyöstä ja hyvästä yhteistyöstä varjoesittelijöiden kanssa. Varsinkin Rabboni on pyrkinyt auttamaan kokousten järjestämisessä. Tästä on ollut paljon hyötyä. Kiitäisin sitten siitä, että hän pyrkii pitämään kiinni tiukka, niin tiukasta aikataulusta kuin vain mahdollista, koska tietystikin loppujen lopuksi meidän täytyy katsoa, mihin on päästy. Ja kaikki haluaisivat varmaan riittävästi aikaa, jotta asiat saadaan toteutettu käytännössä, mutta sitä ennen meidän täytyy saada nämä lait hyväksyttyä on erittäin tärkeää ainakin saada laki hyväksyttyä ennen kuin tietosuoja, viestintätietosuoja, yleinen tietosuoja-asetus astuu voimaan, koska mikäli sen täytäntöpano alkaa, eikä kukaan tiedä, mitä sen jälkeen tapahtuu sähköisen alan yksityisen suojan suhteen, niin tämä on ongelmaista. Haluaisin painottaa sitä, että yksityisyyden suojaa koskeva lainsäädäntö ei ole sinänsä mitään uutta suhteessa tietosuoja-asetukseen, mutta tällä kumotaan vain aiempi direktiivi ja asetetaan asetukseen. Sähköisessä viestinnässä soveltavat tietosuojasäännöt pistää nyt asetuksen ja syy, miksi direktiivi korja, korvataan asetuksella, on samantyyppinen syy kuin joka oli tietosuoja-asetuksen yhteydessä. Halutaan yksi yhteinen oikeudellinen väline ja yhdet ainoat oikeudelliset normit kaikille sen sijaan, että on 28 tulkinnat. Ja kansallinen lainsäädäntön siirtäminen 28 jäsenvaltiossa. Valtiota käyttää myöskin sanat mekanismit kuin mitä käytetään Euroopan tasolla tietosuoja-asioita, kun valvotaan ja asetetaan seuraamuksia rikkomuksista – Tämä asia nyt on säännelty vahvoista syistä. Kyse on pelkästään oikeudellisesta, oikeudesta tietosuojaa, vaan myöskin oikeus, oikeudesta pitoon silloin, kun on kyse sähköisestä viestinnästä. Yksityisyyden, yksityisyyden suojan sillä puolella. Tämä on erityisen tärkeä asia, varsinkin huomenna, kun mennään tavaroiden internettiin. Minä, uskon, että, minä en usko, että kukaan hyväksy yksityisen suojalainsäädäntöä, joka suojaa sähköisen viestinnässä huonommin yksityisen suojaa kuin mitä direktiivin yhteydessä oli jäsenlaita. Me työstämme tarkistuksia ja neuvosto pyrkii luomaan yhteistä linjaa. Nykyinen sähköisen alan tietosuoja koskeva direktiivi Olin sen yhteydessä keskusteltiin siitä, kuinka teknisesti tehtäisiin helpommaksi se, että voidaan käydä viestintää tietojen kohteen ja tietojen valvojen välillä niin, että voidaan noudattaa do not track periaatetta, älä jäljitä periaatetta ja kuinka voidaan paremmin soveltaa sääntöjä sellaisiin kommunikointiprosesseihin, joita aiemmin tällä tavalla säädelty. Esimerkiksi over the top OTT-palvelut ja kuinka varmistetaan online, offline yhteydet Wifin, Bluetoothin ja muiden kautta. Meidän täytyy keskustella näistä asioista. Kaikki ehdotukset, jotka pyrkivät huonontamaan e-privacy-direktiivin säännöksiä, eivät ole millään tavalla hyväksyttäviä, koska ihmiset huomaavat, että kaikkialla heitä jäljitetään ja tiedonvaihtoon jäljitetään. Ihmisten täytyy saada enemmän valvontaa paremmin tämän asian hallintaan kuin sen sijaan, että se olisi huonommin hallinnassa. Tämä oli käytännön selvitys siitä, miksi me tarvitsemme tätä asetusta. Mari, uskon, että Marju, komissio halusi puhua minuutin verran, mutta vain minuutti. Ja sitten Marju saa esittää vielä loppupuheenvuoron. Komissaariosta, olkaa hyvä. Kiitoksia tästä erittäin tärkeästä keskustelusta erityisesti arvostamme sitä, että kiinnitätte huomiota tähän kysymykseen ja vastaan nyt pariin kysymykseen, jotta voin auttaa tässä keskustelussa. Eli ensinnäkin tämä nopea hyväksymismenettely. Me olemme toimineet tässä ihan samalla tavalla kuin muidenkin ehdotusten osalta. Tässä nyt tarkastellaan olemassa olevaa laillista välinettä. Eli me voimme keskustella tästä ja hyväksyä tässä tässä aikataulussa, jonka parlamentti on asettanut. Ja on ihan hyvä, että tässä on hyvä aikataulu, kun otetaan huomioon tämä päävaliokunta ja kolme muuta valiokuntaa, kun näytellään tarkistuksia. Ja nyt yritämme auttaa puheenjohtajavaltioita samaan aikaan tuloksia samanaikaisesti, koska siitä olisi vielä enemmän apua. Eli yritämme auttaa parlamenttia etenemään tässä asiassa. Tavoitteena ei ole edetä nopeasti, vaan meidän täytyy edetä mielekkäällä tavalla ja saada jotain hyväksyttyä lähellä voimaanastumisaikaa. Meidän täytyy ottaa huomioon yritykset, koska samat yritykset hoitavat tätä tietosuojaa ja yksityisyyssääntöjä ja oikeusvarmuuden kannalta on paljon parempi, että meillä on tämä tietokannassa toukokuussa 2018 markkinoita ja loppukäyttäjiä ajatellen. Ja sitten näistä tiedoista. Meillä on hyviä liiketoimintamalleja ja sitten on muitakin malleja, jotka mahdollistavat sen, että käyttäjät pystyvät hyötyntämään näitä tietoja paremmin. Eli tässä puhutaan nyt erilaisista markkinoista, joissa he omistavat tietonsa. Ja ihan lopuksi vielä olemme valmiita antamaan teknistä apua parlamentille. Me tiedämme, että teillä on paljon kokouksia ja se auttaa meitä ja me olemme valmis olemaan mukana tässä työssä. Kiitos. Please. Kiitos. Marjo, sinulle viimeinen sana. Uh, last... Niin, viimeinen sanani on uh, kiitos. Kiitos varjoesittelijöille, jotka aloittivat jo uh, yhteistyön ja erityisesti haluan kiittää komissiota. Komissio on ollut hyvin hyödyllinen avoin keskustelulle. Toivottavasti tämä jatkuu samaa rataa. Kiitoksia. Kiitos Maria, kiitos kollegat. tulos tullaan esittelemään 21. kesäkuuta. Kollegat, äänestykset aloitetaan kello 10, joten pidetään minuutin tauko. Kaivakaa sillä välin sähköiset äänestyskorttinne esiin. Minuutin päästä äänestetään. Does it work you see that? working. So maybe you, you Colleagues, if you take your seats, we'll begin the vote. Kollegat, käykää paikoillenne, niin aloitamme äänestykset. Eli meillä on neljä äänestystä. Ensimmäisessä valmistelija on Petersen. Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisen yhteistyöelin. Jos olette valmiita, niin voimme aloittaa äänestyksen. Tarkistus 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No, annan vielä vähän lisää aikaa. Mm. Pari kollegaa vielä eivät ole paikoillaan, eli odottelemme hetken. Okay, the vote is closed. Um... Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 16. Äänestys alkaa. Siis 16.37 yhdessä äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 17 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 24. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 42. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 43. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 26. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 27. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 29. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty tarkistus 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty tarkistus 3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistukset 12 ja 34. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 38 puolesta 2 vastaanta ei tyhjä ääniä. Eli onnittelut valmistelija Petersenille, joka ikävä kyllä tänään ei päässyt paikalle. Seuraava äänestys edelleenkin edustaja Petersenin asia. Menemme suoran tarkistukseen 40. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 41. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 18 ja tarkistus 42. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänest- tarkistus 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 43. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 44. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 45. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 46. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 47. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 48. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 49. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkoitus 50. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 51. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 52. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Tarkistukset 53 ja 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 54. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 55. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 56. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 57. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 58. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. 59 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 60. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 24. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 25 ja 61 yhdessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 26. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdantokappaleita. Tarkistus 27. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistukset 3 ja 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistukset 20, tarkistus 29 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistukset 4 ja 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistukset 6 ja 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistu, tarkistus 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 34. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 36. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 37. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 38. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 39. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 26 puolesta 14 vastaan yksi tyhjä ääni. Just pause for one second while I get... Pidetään ihan pienen, ihan pienen pieni tauko. Siinä kaivan esiin seuraavan äänestyslistan. And this is a single vote. Kyseessä on yksi ainoa äänestys edustaja Boni mietinnöstä. Tällä muutetaan asetusta, joka liittyy liittyy uusia psykoaktiivisia aineita koskevaa tiedonvaihtoa varhaisvartusjärjestelmä ja riskinarviointimenettely. Yksi äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 39 puolesta yksi vastaan ja yksi tyhjä ääni. Onnittelut edustaja Bonille. Tietystikin tämä oli osa pakettia. Toinen esittelijä on Jimenez Peseril Barrio samasta aiheesta, mutta hieman eri näkökulmasta kyse on vähimmäissääntöjen vahvistamisesta huumausaineen määritelmän osalta sekä rikostunnusmerkistöjä seuraamuksia koskevista säännöksistä. äänestyksenä yksi ainoa äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 39 puolesta yksi vasta ääni ja yksi tyhjä ääni. Onnittelut Teresalle, joka ei ole paikalla. Sitten viimeinen äänestys vielä. Pitääkö minun lukea tämä otsikko kokonaan? Ei kai. Erittäin tylsä lukuharjoitus ikävä kyllä minun täytyy lukea tämä. Viimeinen äänestys liittyy yhteistyömuistioon Euroopan suuren luokan IT-järjestelmän operatiivisen hallintavirastoon silloin, kun on kyse Eurojustista. Neuvosto päättyy 19. huhtikuuta kuulla Euroopan parlamenttia kun neuvoston täytäntöönpanopäätösehdotuksen osalta, joka liittyy Eurojustiin ja yhteistyömuistioon EU-liisaviraston Eurojustin välillä. Täytäntöönpanopäätös on toimi, joka perustuu otsakkeeseen kuusi entisestä EUn perussopimuksessa. Kolme, parlamentin on kolme kuukautta aikaa ottaa kantaa ehdotukseen, koska 11. toukokuuta asia saatiin, nyt päätettiin käyttää yksinkertaista menettelyä. Ehdottaisimme, että hyväksyisimme tämän mietinnön yksinkertaisella yhdellä äänestyksellä työjärjestyksen artiklan 51 nojalla. kun kukaan yksinkertaistettu menettelyä? En nyt lukenut ihan koko tekstiä lävitse, koska pelkäsin, että minut lynkataan, mikäli minä luen äänen 10 minuuttia pitkän tekstin. Eli kukaan vastusta, siirrytään äänestykseen. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 37 puolesta yksi vastaan ja kaksi tyhjää ääntä. Kiitoksia, Tamas. Kiitoksia. Tuo antaa minulle paljon kannustusta. Tähän päättyvät äänestykset ja kiitoksia kaikille kärsivällisyydestä. Ja hyvää aamupäivän jatkoa. We will just pause. We have a item at Pidetään ihan pieni tauko, koska seuraava asia on määrä käsitellä kello 10.30. Tai seuraavat asiat, kohdat 12 ja 13. Italian ministeri on tulossa paikalle. Mikäli ette halua osallistua tähän seuraavaan keskusteluun, poistukaa täältä vähin äänin. Kokous jatkuu kello 10.30. Kiitos kollegat.

Dear colleagues, we can... Uh, Arvon kollegat, mikäli voisitte nyt istuutua, niin voimme käsitellä seuraavia kohteista, kohtia 12 ja 13. Olen iloinen voidessani toimittaa toivota tervetulleeksi Domenico Manzionen, joka on Italian sisäministeriön alivaltiosihteeri. Hienoa, että hän on täällä tänään keskustelemassa meidän kanssamme. Tämä asiakohta on yhdistetty erittäin tärkeään kansallisvapauksien valiokunnan tiedonhakumatkaan Italiaan 18. ja 21. huhtikuuta. Barbara Kudritska, valiokunnan varapuheenjohtaja ja entinen puheenjohtaja Fernando López Aguilar johtivat tätä valtuuskuntaa. 18-21. huhtikuuta kyse oli tiedonhakumatkasta tarkoituksena ottaa selville, mikä tilanne vallitsee paikan päällä, kun on kyse EUn turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikasta. Lisäksi haluttiin ajantasaista tietoa valitsevasta tilanteesta ja sen halusi, halusivat itse nähdä omin silmin, miltä tilanne näyttää. He vierailivat vastaanottoleireillä ja myöskin satamassa, joka soveltaa järjestelykeskusajattelua Augustassa. Lisäksi he vierailivat Potsallon järjestelykeskuksessa. Matkan aikana he tapasivat Italian viranomaisia, kansainvälisiä toimijoita, järjestöjä, mukaan luettuna UNHCR ja myöskin muita kansalaisjärjestöjen edustajia. Keskustelun yhteydessä voitte kertoa tästä enemmän. Valtuuskunta teki lukuisia johtopäätöksiä ja suosituksia. Katsoimme, että oli tärkeää keskustella näistä vuoropuheissa teidän kanssanne. Hienoa, että olette täällä tänään. Herra Mansione, haluan antaa mahdollisimman paljon aikaa tätä keskustelua varten, joten en itse puhu pidempään. Jotkut jäsenet, jotka ovat mukana valtuuskunnassa, saavat sitten enemmän aikaa. Arvon herra ministeri, te voitte ensin esittää omia ajatuksianne asiasta, mutta suhteellisen lyhyesti, koska on tietysti parempi, että voidaan käydä keskustelua jäsenten kanssa puheenvuoron jälkeen. Jäsen voi kertoa, miten he näkivät paikan päällä. Ja kenties keskustelu on parempi asia. Tai sen parempi jättää enemmän aikaa. Mutta voitte silti pitää alustuspuheenvuoron kertaaksenne tilanteesta, joka valitsee järjestelykeskuksissa ja kuinka te näette tilanteen Italiassa tänään. Ja tämän jälkeen otetaan keskustelu. Kuten te näette, useampia jäseniä on tulossa paikalle vielä. Kiitoksia siitä vielä kerran, että olette täällä tänään. Tervetuloa. Olkaa hyvä. Voitte pitää puheenvuoronne. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen erittäin iloinen voidessani olla täällä tänään ja käsitellä tätä aihetta. Minun on sanottava, että Libe-valiokunta tuli Italiaan vain vähän aikaa sitten ja meillä oli siellä jo mahdollisuus käsitellä useita tähän aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Erityisesti eh, siellä keskityttiin kolmeen asiaan, jotka ovat meillekin niin erittäin tärkeitä. Ensimmäinen on eh, järjestelykeskuspolitiikka. Valiokunta saattoi itse paikan päällä todeta, miten siellä toimittiin. Eh, siellä vierailtiin sekä Auguston että Potsalon järjestelykeskuksessa, mutta meillä on muitakin maassamme ja vielä uusia ollaan luomassa järjestelykeskuksen ajatus ei ole kovinkaan tarkasti määritelty Euroopan lainsäädännössä, eikä monissa jäsenvaltioissakaan ole kovin tärkeää määritelmää järjestelykeskuksesta, ei Italiassakaan, mutta me olemme ymmärtäneet sen keskuksena, joka on hyvin samankaltainen kuin muut vastaanostokeskukset, joita meillä on ollut alueellamme, erityisesti saarialueilla, varsinkin mm, Sisiliassa, mutta myös Kalabriassa, Apuliassa ja Kampaniassa. Ja tietenkin nämä keskukset ovat siellä logistista syistä, koska koska suurin osa ähm, tulijoista tulee äh, Välimeren kautta. Ähm, lähin turvallinen satama on äh, se paikka, joka valitaan yleensä. Ähm, Välimerellä äh, toimivat myös kansalaisjärjestöt, Guardia della Finanza ja Italian asevoimat ja tehän myös kansalaisjärjestöjen kanssa keskustelitte matkallanne. Eli me olemme pitäneet näitä järjestelykeskuksia äh, vastaanottokeskuksena, joissa kuitenkin myös tunnistetaan äh, tulijat. Tämä saattaa aiheuttaa juridisia ongelmia, koska äh, pidättäminen yli tietyn ajanjakson ei ole perustuslaillista. Näin on myös muissa maissa. Tarvitaan tuomioistuimen päätös, jos pidättäminen kestää kauemman kuin, kuin tietyn aikaa näiden mekanismien kautta, joita olemme panneet täytäntöön ja joista olemme tehneet myös joustavia, olemme käyttäneet myös tällaisia liikkuvia järjestelykeskuksia. Meidän poliisivoimamme ovat onnistuneet eh, nyt tunnistamaan kaikki eh, maihin nousseet eh, henkilöt. Tämä on operaatio, joka on ollut hyödyllinen monestakin syistä, vaikka sitä on eh, joiltain tahoin vähän ihmeteltykin. Eh, se on siksi, että eh, mikään vastaanottojärjestelmä, minkäänlaista vastaanottojärjestelmää ei pystytä luomaan maassamme eikä Euroopassa, jos ei tiedetä kuinka paljon ihmisiä tulee alueellemme, minkälaisia ihmisiä ja keitä he ovat. Ja toinen syy tälle on se, että yhä useammin on tarvetta sille, että tämä vastaanotto keskukseen liittyy myös turvallisuusnäkökohtia. Ja meillä on useita eurooppalaisia ohjelmia, joissa on puutteita, esimerkiksi tämä sisäisten siirtojen järjestelmä, niin silti tämä liittyy näihin järjestelykeskuksiin, koska järjest- nämä sisäiset siirrot eivät toimi nyt, mutta ne toimisivat vielä huonommin, jos ei tiedetä, keitä nämä ihmiset ovat, jotka pitäisi siirtää. Eli nämä järjestelykeskukset ovat tätä varten luotuja ja meidän maassa ne ovat toimineet oikein hyvin, koska melkeinpä äh, kaikki maihin nousseet äh, henkilöt on tunnistettu ja äh, näitä ihmisiä ei todellakaan ole vähän, koska viime vuonna ähm, tästä keskeisen välimeren reitistä oli tullut se kaikkein toimivin, niin meillä oli yli 180 000 maihin noussutta. Toinen asia, josta käsittelimme, ovat kansalaisjärjestöt, koska kuten tiedätte, meidän maassamme on kehittynyt suurta keskustelua kansalaisjärjestöjen toiminnasta. Ja näitte tämän senaatin valiokunnan senaatin puolustusvaliokunnan toiminnan ja puolustusvaliokunta siellä on tullut tulokseen, että kansalaisjärjestöjen toiminta joka on hyvin monimutkaista ja monipuolista, niin kuitenkin vaarana on, että siitä on tulossa uudenlainen humanitaarinen kanava, joka ei ole sopivia, joka saattaa vaikuttaa vaikuttaa suvereenien valtioiden päätöksentekoon. Äh, minä voin kertoa teille ihan selvästi, mikä minun näkemykseni on. Minä en haluaisi ryhtyä yleistämään, jos on epäselvuuksia, jotka liittyvät tiettyihin äh, kansalaisjärjestöihin, niin on hyvä, että äh, näitä tutkitaan ja näihin myös puututaan, mutta vastuu on yksilöillä eikä kaikilla järjestöillä ja keskeisellä välimerellä ongelma eivät ole ihmiset, jotka menevät pelastamaan ihmishenkiä, vaan tämä on todella juridinen kysymys. Ainoa turvallinen satama mm, ihan missä tahansa ihmiset välimerellä pelastetaankin, on joko Sisilia tai Katania tai Sardinia. Toinen Äh, kysymys, joka minua hiukan hämmentää ja jonka mm, haluan suoraan sanoa, että tämä ei ole mikään rakenteellinen äh, vastaus. Minun on hyvin vaikea ymmärtää tätä kaikissa julkisissa keskusteluissa päivittäin. Äh, on käynyt ilmi, että tämä maahanmuuttoilmiö ei enää ole mitenkään poikkeuksellinen. Siitä on tullut Ähm, rakenteellinen ilmiö. Ja jos meillä jatkuvasti äh, on välimerellä äh, valtaisa määrä äh, aluksia, jotka matkaavat Afrikan ja Italian välillä pelastamassa pakolaisia, niin tämä ei voi olla mikään jatkuva, pysyvä ratkaisu. Ja Kolmas kysymys, jota olemme keskustelleet matkan aikana, ja tästä olimme osittain samaa mieltä Italian edustajat ja Lopez Aguilar, joka oli valtuuskunnan puheenjohtaja. Mm, tästä olimme samaa mieltä. Kyse on nimittäin Dublinin säännöstön uudistamisesta. Olemme samaa mieltä siitä, että Dublinin säännöstö on uudistettava. Siinä on tällä hetkellä kolme hankalaa kohtaa, jotka ovat ylitse pääsemättömiä vaikeuksia Italia. Ensimmäinen on tämä prosessi, joka ei helpota, vaan monimutkaistaa asioita. Toiseksi se, että pidetään yhä kiinni ensimmäisen tulomaan velvollisuudesta, sitä vielä vahvistetaan. Ja solidaarisuus ei voi olla joustavaa. Solidaarisuutta joko on tai ei. Jos solidaarisuuteen lisätään jotain adjektiiveja, niin se ei sitä enää ole. Ja kiitoksia puheenjohtaja. Not at all, but it's very helpful because I think... Tämä oli erittäin hyödyllinen puheenvuoro. Uskon, että kollegoilta varmaan tulee vastakommentteja. Kommentoikoit paikalla. Lopes Kuritschka johtivat valtuuskuntaa. Käsittääkseni jompikumpi teistä voi nyt aloittaa kertomalla teidän huomioistanne ja sitten keskustelu saadaan täällä käyntiin. Kenties sitten lopuksi te, herra ministeri, voitte vastata kollegoiden kommentteihin. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Piacere rivederti. Eh, sia benvenuto ancora. No niin, tervetuloa. No niin, minäkin nyt sitten kiitin. Haluan kiittää teitä siitä, että olette paikalla ja siitä, että olette sitoutunut näihin kysymyksiin. Tilanne on erittäin hankala ja vakava. Ja se oli syy sille, miksi kävimme paikalla valiokunnan nimissä. Ja nyt vaihdan sitten englanniksi, koska muistiinpanoni on otettu englanniksi tästä missioraportista. Eli kiitoksia kaikille jäsenille ja erityisesti Italian viranomaisille. Olimme paikalla ihan hyvästä syystä. Meillä oli valtuuskunta, jossa oli jäseniä kaikista poliittisista ryhmistä Euroopan parlamentissa. Ja katsoimme tätä tilannetta, joka oli tutustumisen arvoinen. Ja tämä oli hyvin valaiseva matka, kun näitä kaikkia matkoja, joita olen tehnyt Euroopan parlamentin jäsenenä. Tärkeintä tietysti oli keskustelu viranomaisten kanssa, jotka ovat mukana hallinnoimassa pakolaiskriisiä. Tämä on yksi Euroopan unionin haavoittuvaisimpia ulkorajoja, eli Italian ulkorajat ja saaret ja juuri nämä järjestelykeskukset tietysti. Haluaisin korostaa, kuinka tärkeää keskustelua meillä oli oikeusviranomaisten ja syyttäjäviranomaisten edustajien kanssa Kataniassa. Se oli erittäin mielenkiintoista. Oli hienoa tutustua näihin ihmisiin ja saada kuulla näistä e, hakutoimista, joita Italian viranomaiset olivat toteuttaneet. Ja tietysti katson että solidaarisuutta tarvitaan. Tässä valiokunnassa olen aina korostanut sitä, että solidaarisuus ei enää ole toiveajattelua. Sen jälkeen kun Lissabonin sopimus astui voimaan, siellä on artikla 80 sopimuksessa EUn toiminnasta, eikä ole mitään järkeä siinä, että monet jäsenvaltiot eivät halua olla solidaarisia Italian tai Kreikan suuntaan ja erityisesti Italian suuntaan, varsinkin kun nyt nähtiin näitä seuraamuksia EUn ja Turkin välisestä sopimuksesta. Sehän oli kuin U-käännös. Mitä tulee näiden salakuljettajien mafioiden toimintaan Italiassa ja Välimerellä, he toivat sille Libyasta ihmisiä. Eli muutama huomio vain tässä lopuksi. Eli valtuuskunnan nimissä haluaisin osoittaa kiitollisuuttani EUn virastoille ja Katanian paikallisviranomaisille Potsalossa ja kansalaisjärjestöille ja vapaaehtoisille, joita kovasti tarvitaan, kun hallinnoidaan Italian pakolaiskriisiä. Ja toiseksi, me kaikki ymmärrämme, kuinka hankala tämä tilanne on, kun otetaan vastaan rekisteröidään ja hallinnoidaan näin suuria pakolaismääriä. Ja tärkeimmät saapumiskohdat Eurooppaan ovat juuri nämä. Ja me näemme, millaisia ponnisteluita ja uhrauksia Italiassa on tehty, mutta nyt on selvää, että tarvitaan uutta lainsäädäntöä yksimatkustaviin alaikäisiin. Se olisi askel oikeaan suuntaan, sitä tarvittaisiin. Nyt kun katsotaan, että yhä enemmän tulee alaikäisiä, myöskin yksimatkustavia alaikäisiä, ja sehän on kaikkein haavoittuvaisin väestöryhmä. Monet viranomaiset ovat nyt toimintakyvynsä rajoilla, koska on budjettirajoituksia, kaikki tämä liittyy tähän säästöpolitiikkaan, joka käytännössä on tarkoittanut sitä, että maat, joissa näitä haasteita on, joutuvat sitten tekemään tätä työtä, jota EU on vaatinut ulkorajoilta. Ja sitä tehdään yhä vähemmin resursseja mitä ei voida hyväksyä. Eli tähänkin asiaan täytyy puuttua ei pelkästään Euroopan tasolla, vaan myöskin meidän täytyy uudelleen muokata politiikkaa tällä alalla. Dublin-asetus ei toimi. Sitä pitää uudistaa. Ja järjestelykeskuksissa täytyy katsoa näitä perheyhteyksiä entistä paremmin. Eli täytyy katsoa, oikeutta perheelämään. Se pitää toteuttaa tehokkaalla tavalla, noudattaen näiden henkilöiden oikeuksia, erityisesti mitä tulee alaikäisten suojeluun, jota täytyy vahvistaa. Ja sitten tämä, meidän täytyy kohdella lapsia lapsina. Lapset ensin, alaikäiset ensin, heitä pitää suojella. Ja sitten turvapaikanhakijoiden siirtäminen toisiin jäsenvaltioihin pitää toteuttaa. On todella hävytöntä, että jäsenvaltiot eivät pidä kiinni sitoumuksistaan silloin, kun on näitä neuvoston päätelmiä ja neuvoston päätöslauselmia. Ja sitten sen jälkeen välittömästi hallitukset jäsenvaltioissa kiistävät nämä tulokset. Ja sitten pitää olla laajamittaisia etsintä- ja pelastusoperaatioita. Me näemme näitä ongelmia ja rajoituksia, joita on tässä mittakaavassa. Eli minä täytyy aina korostaa sitä, että meidän täytyy luoda laillisia reittejä. Se on ainoa tapa vähentää mafioiden salakuljetustoimintaa. Ja tämän ainoa tapa tarjota vaihtoehtoja tälle epätoivolle, joka pakottaa niin monet luovuttamaan itsensä näiden mafioiden käsiin. Ja Euroopan täytyy luoda laillisia turvallisia reittejä Eurooppaan. Ja sitten uudelleen sijoittaminen. Sitä tulee vahvistaa. Eli me katsoimme, että Italiassa on kärsitty tästä tilanteesta. Ja koko Euroopan pitää nyt herätä. Meillä pitää olla solidaarisempi lähestymistapa ja meidän pitää jakaa tätä taakkaa oikeudenmukaisemmin. Kiitos. Kiitoksia paljon. Nyt pyytäisin, että valtuuskunnan jäsenet puhuisivat ensin. Täällä on kovin pitkä puhelista, mutta ensin Kutritska ja Spinelli, jotka olivat valtuuskunnassa mukana, Cecily Kinge, saa myöskin puheenvuoron edustaja Krispeke samoin tässä järjestyksessä. Kiitoksia paljon, puheenjohtaja. Minun täytyy todeta, että olen samaa mieltä kaikesta siitä, jonka edellinen puhuja sanoi. Olen samaa mieltä myöskin hänen tekemistään johtopäätöksistä. Me laadimme johtopäätökset yhdessä vierailun päätteeksi kun olimme ensin käyneet Sisiliassa. Halusin vielä toistaa, että henkilökohtaisesti minun teki valtaisan vaikutuksen se tapa, jolla Italian viranomaiset tekivät työtään ja hyvin hallinnoivat maahanmuuttotilannetta. Voin hyvin ymmärtää, että kesti jonkin aikaa ennen kuin päästiin nyt valitsevaan tilanteeseen aina kun tulee uusia ihmisiä Italiaan, jokainen tulokas rekisteröidään. Uskon, että tämä on jo suuri saavutus sinänsä. Olisin sitten kolme kysymystä, sen jälkeen kun edellinen puhuja teki jotakin johtopäätöksiä. Kysymykseni ovat seuraavat. Eräs asia on jatkuvasti askarruttanut minua matkan jälkeen. Tämä liittyy juridiseen ongelmaan. UNHCR ja kansalaisjärjestöt ovat esittäneet syytöksen ja todenneet, että uusi lainsäädäntö, joka määräisi menettelyistä, joiden valossa voidaan myöntää pakolaisasema maahantulijalle, jollakin rajo- tavalla rajoittaisi hakijan oikeuksia heikentäisi niitä, koska tuomioistuimet käyttävät työkseen pelkkiä nauhoituksia, eivätkä henkilökohtaisesti kuulustele itse henkilöä, eikä henkilö ole myöskään edustettuna tuomioistuin käsittelyssä. Voisin kuulla teiltä selityksen tähän. Onko turvapaikanhakijoiden oikeuksia tai muiden oikeuksia, jotka hakevat kansainvälistä suojelua, rikottu vai ei. Tiedän, että tässä on melkoinen pulma, koska yhtäältä haluatte nopeasti ja tehokkaasti käsitellä hakemukset saadaksenne selville, ovatko ihmiset oikeutettuja suojaan vai eivät, mutta sitten toisaalta on tiettyjä standardeja ja velvollisuuksia, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin. Sitten toiseen kysymykseeni. Se on seuraavan kaltainen. Tämä liittyy hallituksen virastojen yhteistyöhön kansallisjärjestöjen kanssa. Usein se näemme, kuinka hienolla tavalla kansalliset viranomaiset ja paikalliset viranomaiset tekivät yhteistyötä Italiassa ihmisoikeusjärjestöjen, kansallisjärjestöjen kanssa. Tämä on valtaisa saavutus ja hieno asia. En kuitenkaan ymmärrä, kuinka te joudutte sellaiseen tilanteeseen, että on tiettyjä oikeudellisia menettelyitä, joihin on ryhdytty kansallisjärjestöjä vastaan. Oikeusjuttuja on vireillä. Kansallisjärjestöt olivat pyrkineet auttamaan maantulijoita. Miksi te sitten ryhdytti oikeustoimiin heitä vastaan? Ettekö tässäkin olisi voineet tehdä yhteistyötä niin, että Italia voisi toimia sitten esimerkkinä kaikille muille Euroopassa, kun on kyse yhteistyöstä kansalaisjärjestöjen kanssa, varsinkin kun on kyse niistä maista, jotka kieltäytyvät ottamasta maahantulijoita hoivatakseen. Näille Italia olisi voinut toimia esimerkkinä. Miksi sitten joudutte tällaiseen tilanteeseen? Miksi ette te pystyneet tekemään paremmin yhteistyötä niin, että ei olisi jouduttu nostamaan syytteitä näitä kansalaisjärjestöjä vastaan? Kolmas ja viimeinen kysymys. Yhtäältä olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa, kun hän sanoi, että meillä on käsissämme valtaisan suuri haaste, kun pyrimme sisäisten siirtojen kautta sijoittamaan riittävän monta ihmistä, varsinkin kun jotkut maat kieltäytyvät ottamasta maahantulijoita vastaan. Tämä on valtaisa haaste, ja meidän pitäisi pyrkiä löytämään tähän ratkaisuja, joita asia saadaan hoitettua kuntoon. Mutta vierailun jälkeen Minulle jäi sellainen mielikuva, että paikan päällä Italiassa sisäisten siirtojen menettely on luonteeltaan sellainen, että se on hyvin monimutkainen ja hankala ja raskas prosessi. Ja tämän vuoksi loppujen lopuksi kovinkaan monta ihmistä ei siirretä mihinkään. Kysyisinkin, mistä kenkä oikeastaan puristaa tässä suhteessa, eräministeri? Onko, on, ovatko ongelmana muut maat, joiden pitäisi ottaa näitä ihmisiä vastaan, mutta eivät ota, vai kenties onko ongelma osittain sellainen, että se johtuu itse menettelystä? Onko tiettyjä esteitä tai ongelmia paikallistasolla, ehkä teidän puolellanne? Ja sitten vielä Dublinista, mutta se, siitä puhuttiinkin jo, tietää sen siksi. Please. Barbara Spinelli sitten, olkaa hyvä. Grazie, dottor. Kiitoksia. Herra Manzone teidän esityksestään erityisesti näistä viimeisistä äh, kommenteista liittyen joustavaan solidaarisuuteen ja Dublinin prosessiin. Äh, minä haluaisin nostaa esiin muutamia asioita ja haluaisin heti aluksi kiittää sydämesti Libe-sihteeristöä ähm, erinomaisesta ähm, kertomuksesta, joka on tehty tästä meidän matkastamme. Haluaisin käsitellä muutamia kysymyksiä, jotka jo edeltäväkin kollega osittain nosti esiin. Kansalaisjärjestöt, joista puhuttiin hyvin paljon, myös Italiassa, ei pelkästään Katanian syyttäjän kanssa, vaan myöskin kansalaisjärjestöjen kanssa. Minä haluaisin välttää sitä, että pidettäisiin kansalaisjärjestöjen toimintaa toimintana, joka saattaisi synnyttää tällaisen ei-toivotun humanitaarisen kanavan, kuten alivaltiosihri sanoi, koska hyvin vaarallisella tavalla on syntymässä ajatus siitä, että on jonkinlainen uusi äh, laillinen konsepti Italiassa ja äh, Euroopan unionissa laiton etsintä ja pelastus. Tässä on itse asiassa äh, ristiriita, koska etsintä ja pelastustoimet ovat laillisia jo äh, määritelmänä, samoin kuin joustava solidaarisuus. Sinäkin on kaksi sanaa, jotka eivät oikein sovi yhteen. Nämä ovat äh, tässä on syytetty kansalaisjärjestöjä. Katsotaanpa nyt, mitä, mihin tuloksiin tutkimukset tulevat, mutta mitään todistusaineistoa ei ole, kuten Guardia di Finanzakin sanoi. Joten minä haluaisin vähän selkeyttä tähän asiaan. En halua, että puhutaan mafiasta, kun todistusaineistoa siitä ei ole, vaikka syyttäjillä onkin suuri kokemus mafian vastaisesta toiminnasta. Eräs toinen tärkeä kysymys, josta puhuttiin matkan aikana, on tämä uusi italialainen ähm, laittoman maahanmuuton torjuntalaki äh, ja äh, kansainvälisen suojeluun liittyvä laki. Kollega Barbara sanoi aivan oikeita asioita tästä. Äh, kovasti epäillään, että onko tämä laki perustuslaillinen Äh, ensinnäkin se, että ei ole suoraa yhteyttä äh, tuomarin kanssa nämä äh, videot, joista puhuttiin, ja myöskin se, että käsitellään vain ensimmäisessä asteessa, niin tässä kyllä vaarantuu kansalaisten tasa arvoisuuslain lain edessä. Tämä on laki, josta keskusteltiin hyvin myönteisellä tavalla kansalaisjärjestöjen kanssa, on Zantan laki, joka liittyy yksin matkustaviin lapsiin. Ja tämä äh, laki valmisteltiin äh, kansalaisjärjestöjen suurella avustuksella. Tämä on erittäin tärkeä ja hyvä laki. Kolmas asia, jonka haluan nostaa esiin, ovat kahdenväliset sopimukset Italian ja Libyan välillä. E, niitä on usein ylistetty myös täällä parlamentissa. Minä haluaisin e, sanoa sen, mitä Italiassa olen kuullut e, kansalaisjärjestöiltä ja myöskin UNHCR edustajalta. He sanoivat, että Libyalla on tällainen työntövaikutus. Se ei ole enää mikään kauttakulkumaa, vaan se on maa, josta ihmiset pakenevat, koska sitä ei valtiona enää ole olemassa ja se ei minkälään lailla kunnioita ihmisoikeuksia. Se on perustanut esimerkiksi näitä leirejä, jotka on määritelty keskitysleireiksi. Muist muistuttaisin herra Mantionea siitä, että tämä on hyvin pitkä tarina tämä mm, yhteys Libyan kanssa, koska tuomioistuin on jo Hirsin tapauksessa tuominnut Italian kerran, koska pakolaisia on palautettu Libyaan. Nämä ovat palautuksia, joita tehtiin Berlusconi ja Gaddafin sopimuksen jälkeen. Tämä on siis italialaista politiikkaa, jolla on jo pitkä historia, jossa palataan ihan Gaddafiin ja Berlusconiin asti. Sitten nämä järjestelykeskukset tunnistamisessa on päästy 100 prosenttiin. Muistutan, että on Amnestin raportti, joka muistuttaa, että sormenjälkien ottaminen tapahtuu usein väkivaltaa käyttäen. Italian viranomaiset ovat kieltäneet tämän, mutta tällainen raportti Amnestilta on olemassa. Sitten eh, sisäiset siirrot, joista voi sanoa kaikenlaista kielteistä, mutta minun mielestäni eh, asia on niin, että jos emme uudista Dublinin säännöstöä, niin sisäinsiirto itsessään on ongelmallinen. Ja lopuksi haluaisin vain yhden faktan vielä Italiasta kertoa. Vuonna 2015-2016, ja päätän ihan kohta Claude, 2015-2016 Italiassa tehtiin tällaisia Dublin-siirtoja, eli maahanmuuttoja Italiasta Eurooppaan ja sitten ja takaisin Italiaan. 5049 ja samana vuonna kolmesataayhdeksänkymmentä 3936 sisäistä siirtoa. Tämä siis tarkoittaa, että Italiaan tuodaan enemmän ihmisiä kuin mitä Italiasta siirretään. Eli jos Dublinin säännöstöä ei muuteta, niin silloin tämä sisäisten siirtojen järjestelmä ei ole toimiva itsessään. Joten mitä Italian hallitus aikoo tehdä Dublinin säännöstön uudistamisen suhteen? Aiotteko todella viedä tämän läpi neuvostossa ja käyttää vaikka veto-oikeuttanne? Kiitoksia. Erittäin hyvä kysymys. Tämä, minkä viimeiseksi esititte, myöskin kysymys liittyy Dubliniin. Kiitos kollega. Tiedän, että teillä on paljon sanottavaa, mutta kenties korkeintaan kolme neljä minuuttia kuullekin, että ministeri ehtii vastata. Cecil Kienge seuraavana. Grazie, grazie mille. Kiitoksia oikein paljon, Claude. Minäkin kiitän äh, alivaltiosihteeri Manzionea myöskin äh, hänen erittäin hyvästä yhteenvedostaan meidän vierailustamme. Minäkin osallistuin ähm, tuolle virkamatkalle ja olen täysin samaa mieltä siitä, mitä täällä on sanottu, mutta erityisesti siitä, mitä Juan Fernando sanoi, koska tämä oli niin tärkeä ähm, matka kun siellä näimme paikan päällä sen, mistä me yleensä vain luemme kirjoissa ja niiden säädösten kautta, joita teemme. Oli hyvä nähdä paikan päällä, miten solidaarisuus toimii ja hyödyntää tietojamme siellä. Ja me näemme, täällä on puhuttu näistä järjestelykeskuksista ja Dublinin uudistamisesta ja muusta, mutta tässä taustalla on erittäin tärkeä pilari, jonka haluaisin teitä muistuttaa, nimittäin solidaarisuus. Min, olimme siellä katsomassa, miten solidaarisuus toteutuu paikan päällä ja myös mitä ponnistuksia Italia tällä hetkellä tekee. Seutsopimuksen 80 artikla puhuu solidaarisuudesta ja vastuunjaosta, niin silloin se eh, puhuu myös eh, rahoitustaakan jaosta, mutta kun menemme paikan päälle, niin ei näytä siltä, että SEUT-sopimuksen tätä artiklaa noudatetaan. Eh, määrärahat ovat aina samat, kun on kuitenkin kyse ilmiöstä, joka joissain tapauksissa on jopa hätätilan omainen, niin ei valtiota voi silloin jättää yksin. Kun on kyse järjestelykeskuksista ja tunnustamisesta, niin sanoitte, että tunnistaminen tapahtuu sataprosenttisesti, mutta se ei pelkästään riitä. Etsintä ja pelastustoimet ovat tärkeitä. Etusijalla on ihmishenkien pelastaminen. Keskustelimme kansalaisjärjestöjen kanssa sitä polemiikista, mitä Italiassa tänään on, ja sanoimme, että tarvitaan uusia sääntöjä, jotka menevät jo pidemmälle kuin kansainväliset säännöt niin, että kansalaisjärjestöt voivat toimia, mutta kaikki ne, jotka jotka tätä työtä välimerellä tekevät. Ne täyttävät tyhjön, joka on politiikalta jäänyt. Ja olen hyvin iloinen voidessani sanoa, että Euroopan kansalaisena Mansano de Vallon kalastajat saivat Euroopan kansalaisuuspalkinnon, koska he ovat pelastaneet ihmishenkiä. Tämä on tärkeää. Tässä on kansalaisia, jotka näkevät, että heidän täytyy toimia. Nämä kansalaiset täyttävät tämän tyhjön. Heitä pitää suojella enemmän eikä äh, heitä kohtaan pidä hyökätä. Sitten Dublinin äh, uudistamisesta alivaltiosihteeri menee aivan oikeaan suuntaan äh, mutta me Italiassa olemme pysähtyneet myös sisäisiin siirtoihin. Me menimme katsomaan vastaanottokeskuksia ja katsoimme, miten asia alkaa sieltä. Meillä on tämä solidarisuuskriisi, että monet valtiot eivät halua ö, ottaa ihmisiä vastaan tai he valitsevat ihmiset. Puhuimme ihmisten kanssa siellä naisia, lapsia, jotka hylätään sinne. Siellä on ihmisiä, jotka täyttävät kaikki kriteerit, mutta jotka eivät silti pääse siirtoon. Meidän täytyy vastustaa tätä. Ei ole toimittu sisäisten siirtojen vaatimusten mukaisesti. Ja tässä nyt Italia ja Kreikka ovat sen takia polvillaan. Tässä on ollut kyse toimielinten välisestä ponnistelusta, on otettu huomioon alueiden merkitys. Tarvitaan eh, tiukempia normeja ulkopolitiikkaa, jonka on oltava osallista kattavaa, joka vastaa parlamentin vaatimuksen. Holistinen lähestymistapa tarvitaan siis laillisia pääsykeinoja, mutta on myöskin vastattava maahanmuuton juurisyihin. Minun mielestäni eh, tämä on erittäin tärkeää. Haluaisin puhua eh, yksin matkustavista lapsista, mutta naisista, eh, erityisesti ihmiskaupan uhreista. Täytyy seurata naisia siitä, kun he saapuvat siihen asti, kun heidät integroidaan vastaanottavaan maahan, jotta voitaisiin vastustaa ihmiskauppaa. Kiitos, edustaja Skripe. Thank you very much. <clears throat> Kiitoksia paljon. Herra Matsiano, hienoa, että olette täällä tänään. Minäkin haluaisin kiittää kiinnosta järjestelystä matkan aikana. Italaiset kiitokset, mutta myöskin kiitokset kansallisvapauksen valiokunnan sihteeristölle. Kaikki sujuu juohevasti. Kuljetukset toimivat hienosti. Tapasimme syyttäjiä ja kaupunkien pormastereita ja muita. Tämä on mielenkiintoista. Me pystymme toden teolla näkemään paikan päällä hyvin paljon asioita. Eri virastovälinen yhteistyö teki suuren vaikutuksen minuun. Esimerkiksi Frontexin päämajassa oli uskomatonta havaita, kuinka hyvin kaikki toimivat yhteen. Kaikki eri jäsenvaltioiden voimat, jotka osallistuvat Frontexin toimintaan. Miten hyvin he pelasivat yhteen. Tämä oli erittäin rikastuttava kokemus, tämä matka. Varsinkin kun vierailemme järjestelykeskuksessa ja kävimme satamassa. Sieltä tapasimme monia marokkolaisia, jotka ovat hiljattain rantautuneet Italian. Heitä ei viety vangituiksi, vaan poliisivartioissa heitä kuitenkin kuljetettiin. Marokkolaiset ovat useimmiten niiden joukossa, joita palautetaan takaisin kotimaahansa. Mutta vaikka heidät kaikki palautettaisiin, suurin osa tulee muista hakemaan kansainvälistä suojelua. Olisi suorastaan silmään pistävää, kuinka suuri määrä ihmisiä Potsalossa oli tullut Bangladesista tai Nigeriasta. Ja oli suuri ero verrattuna heihin ja muiden maiden kansalaisiin. Kysyisinkin, kuinka hyvin tiedetään tällä hetkellä, mitä noissa maissa tapahtuu? Saharan eteläpuolisesta Afrikasta tulee ihmisiä 30 maasta. Jotkut sanovat jopa, että 60 maasta tulee ihmisiä Saharan eteläpuolisesta Afrikasta. Kysymykseni kuuluu, olemmeko, onko nyt voitu havaita, että on tullut muutoksia tilanteeseen Pakistanista, Pohjois-Irakista, Syyriasta tulee ihmisiä, mutta onko nyt tapahtunut suuri muutos siinä, mistä eniten ihmisiä tulee? Henkilökohtaisesti katsoin, että meidän pitäisi pohtia, kuinka tässä tilanteessa kannattaa toimia ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Castelnuovon vastaanottokeskuksessa oli hienoa havaita, kuinka upeaa työtä siellä tehtiin. Ihmisiä annettiin kielikursseja, että opetettiin kirjoittamaan ja lukemaan. Heille tarjottiin muitakin palveluita, erittäin laadukkaita palveluita. Kuulimme kuitenkin, että keskus mahdollisesti suljetaan rakenteellisten syiden vuoksi, ja näin meille kerrottiin. Uskon, että jotain siellä on meneillään. Jotkut niin sanovat, että meidän pitäisi välttyä ajattelemasta, että kyseessä olisi mafian toiminta tai joku muu. Tällaiset epäilyksiltä pitäisi pyrkiä välttämään. Mutta ei yksikään lehti puussa liikahda ilman, että jostain päin tuulee. Ei saa voi ilman tulta. Olemme kuulleet, että tutkimuksia tai tutkinto on otettu asiasta. Voitteko antaa lisätietoja keskusten pyöritteistä? toisesta keskuksesta saimme kuulla, että ihmissalakuljettajat toimivat keskuksessakin. Miten tällaiset seikat otan huomioon? Kuulimme myöskin, että muualla tilanne oli täysin hallitsematon. Mikä teillä on lisätietoa tästä, niin olisin sitä kiitollinen, koska saattaa olla, että nyt haaskataan valtaisan suuria määriä EUn rahaa, kun näitä keskuksia pyöritetään. Sitten Libya. Libya. Libyassa valitsee salakuljettajien liikkumisen vapaus. ja voit siellä tehdä mitä he haluavat. Kansaisjärjestöjen edustajat näyttävät meille videon, videonauhoitteen joistakin hirmuteoista, joita maassa tehdään. Monet ihmiset ovat joutuneet niiden kohteeksi. Tunnustamme kyllä, että maahantulijoiden aiheuttama taakka teidän kontollanne on valtaisa, ja oli suorastaan hämmästyttävää nähdä, kuinka hyvin kaikki nämä prosessit on teillä hoidettu. Tällä hetkellä, kun tämä Välimeren reitti jatkuvasti saa lisää merkitystä, niin oli hienoa nähdä, miten hyvää työtä teette. Grazie, grazie presidentti, innanzitutto. Kiitoksia, puheenjohtaja, ja tervetuloa Ali valtiosihteerille, ja onnittelut Lopes Aguilarille, Barbaralle, valtuuskuntaan lehtien puheenjohtajalle tästä Sisilian visitistä, joka oli erittäin hyvä. Ja onnittelut tästä tasapainoisesta työstä ja tästä mietinnöstä. Tämä oli merkittävä visiitti erityisesti minun kollegoilleni, jotka eivät ole Italiasta tai siitä Sisiliasta, kuten minä. Tämä kokonaissaldo oli myönteinen ja tässä on sitten osoitettu, että kaikki toimijat ovat toimineet tehokkaasti, kun otetaan vastaan näitä maahanmuuttajia. Mutta tärkeää on sitten ottaa esiin yksi tieto, josta Sirakusan ja Ragun kunnat ovat kertoneet, ja he ovat kertoneet näiden maahanmuuttajavirtojen etnisestä koostumuksesta, erityisesti kun katsotaan nyt tätä turkkisopimusta. Esimerkiksi Sisiliassa tällä hetkellä 5 prosenttia ovat syyrialaisia näistä. Mutta Turkin sopimuksen jälkeen se on nyt 0 prosenttia. Ja sitten tämä uudelleen sijoittamissopimus ei ole toiminut, koska silloinhan voidaan sijoittaa ainoastaan niitä kansalaisuuksia, joiden rekisteröintitaso oli yli 35 prosenttia. Eli nyt kun on häpeällisellä tavalla epäonnistuttu uudelleen sijoittamisessa, tätä on täysin mahdotonta ymmärtää tietyissä jäsenvaltioissa, jotka ovat pitäneet kiinni omista sitoumuksistaan. Esimerkiksi Balkanin maissa nämä maahanmuuttovirrat eivät ole yhtä voimakkaita kuin Italiassa. Eli meillä pitää olla nyt kunnollinen järjestelmä. menetetty muuttaa Dublin kolmosta meidän pitää toimia vastuullisesti kaikissa jäsenvaltioissa ja meidän pitää radikaalisti muuttaa, eikä osittain vain, täytyy nyt siis muuttaa sopimusta. Ja lopuksi vielä asia, josta puhun tästä Minitin, Minitin asetus, niin se vastaa nyt tähän Italian tilanteeseen. Italian järjestelmässähän on valtavia odotusaikoja, koska siellä on näitä ensimmäisen, toisen ja kolmannen asteen valitusasteita ja sen jälkeen kassatioikeus. Ja useimmissa tapauksissa ihmisille ei anneta turvapaikkaa. Ja he ovat sitten kolme vuotta Italiassa ja odottelevat Italian järjestelmän tuloksia. Ja tämä valitusjärjestelmä, ja tässähän on nämä neljän kuukauden hakuajat, jotka on määritelty, niin se on tietysti hyvin erityislaatuinen piirre Italiassa. Ja sitten yksi kysymys alivaltiosihteerille. Kuinka paljon Italia käyttää rahaa tähän vastaanottojärjestelmään kaiken kaikkiaan? Minun tietoni viittuvat 4,6 miljardista eurosta tälle vuodelle, siis on ennuste. Ja kuinka paljon EU on auttanut EUta tässä kriisissä. Tämähän ei ole mikään pelkästään italialainen kriisi, vaan eurooppalainen. Kiitos. Katerina Cinici. Kiitos sitten Cinici. Grazie, grazie. Kiitoksia, kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää alivaltiosihteeri Mansionia siitä, että hän on täällä ja myöskin hänen äh, alustuksestaan liittyen Sisilian matkaamme. Haluan kiittää kaikkia kollegoita, jotka osallistuivat matkaan hyvin rakentavassa hengessä ja no, uskon, että nousi esiin ja kuulimme sen tänään, e, e, e, että nousi esiin, kuinka suuria ponnisteluja Italia on tehnyt, erityisesti Sisilia, mutta myöskin miten hienoihin tuloksiin on päästy. Italia on päivittänyt lainsäädäntöpuitteitaan ensin tällä lailla, joka takaa aikaisten oikeudet nyt tällä Minitin asetuksella. Italia on luonut järjestelykeskuksia ja puuttunut niihin, jotta ne vastaisivat enemmän tarpeita. Italia on onnistunut erityisesti huolehtimaan yksin matkustavista alaikäistä, erityisesti Italiassa mm, paikallishallintojen avulla, kansalaisjärjestöjen avulla ja kansalaisten avulla, jotka ovat olleet valmiita auttamaan. Tällä tavoin yksin matkustaville lapsille on annettu hoitoa, on otettu vastaan, heillä on luotu erittäin myönteinen integraatioprosessi minä sisialaisena tiedän todellisuuden Sisiliassa, mutta on hyvä, että nyt monet muutkin kollegat tuntevat sen. Maahan muutto on nyt humanitaarinen kriisi, kuten alivaltiosihteeri sanoi, ja tarvitaan rakenteellisia ratkaisuja ja kaikkien jäsenvaltioiden on toimittava, koska Sisilian kauniit rannikot ovat Euroopan ulkoraja. Ne eivät ole pelkästään Italian raja ja Sisilian rannikko. Ja siksipä mielestäni täytyy uudistaa turvapaikkajärjestelmä ja lähteä Dublinin eh, säännöstön uudistamisesta, koska tällä hetkellä se vain lisää niiden valtioiden vastuuta, joilla tällä hetkellä jo on suurin eh, vastuu. Joten eh, todellisuudessa mikään ei muutu. Ja tässä uudistuksessa on annettava etusia lapsille. Heihin kohdistuu myös suurin riski, kuten kollega sanoi. He ovat ensisijaisesti lapsia ja vasta sitten maahanmuuttajia, joten heitä meidän on suojeltava erityisesti. Useammat kollegat sanoivatkin, että solidaarisuus on tärkeää, mutta ei tarvita pelkästään solidaarisuutta, tarvitaan myös vastuuta. Kaikki Euroopan valtiot joutuvat kantamaan vastuunsa, koska tässä on kyse ilmiöstä, joka koskee kaikkia Euroopan valtioita. E, Italia ei voida jättää yksin eikä Kreikkaa voida jättää yksin Kaikkien jäsenvaltioiden on kannettava oma vastuunsa tämän ongelman ratkaisemisessa. Ja minun mielestäni täytyy luoda myös laillisia tuloreittejä ja meidän täytyy myös torjua enemmän ihmiskauppaa. Tässä on tehtävä todella paljon enemmän. Tarvitaan konkreettisia lainsäädäntötoimia myös ihmiskauppaa vastaan. Olisi surullista, jos tämä solidarisuus ja vastuu kaikissa jäsenvaltioissa ei toimisi ja olisi ryhdyttävä rankaisutoimiin. Tämän solidaarisuuden ja vastuun on tultava kaikilta EUn jäsenvaltioilta. Kiitoksia. Thank you. Uh, Anna Gomez, please. Kiitos sitten Anna Gomez. Join uh, the colleagues uh, who thank the colleagues. Haluaisin kiittää kollegoita, jotka olivat Sisiliassa ja haluaisin kiittää Italian viranomaisia kaikesta, mitä he ovat tehneet. Viime lauantaina olin San Justo aluksella sieltä komennetaan kaikkia aluksia, jotka toimivat Maltalla EUn ja Yhdysvaltojen valtuuskunnan kanssa. Siellä oli 11 Yhdysvaltojen kongressin edustajaa. Ja vahvistimme sen, että viimeisimmät virrat tulivat lähinnä Bangladesista, Nigeriasta, Marokosta. Eli tämä kertoo jo aika paljon. Se kertoo, ettei politiikassa voida jättää huomioon kehitys- yhteistyökysymyksiä ja poliittista ja taloudellista hallinnointia näissä maissa, koska tämähän liittyy selkeästi näiden, näihin maahanmuuttovirtoihin. Ne voin vahvistaa sen, että vaikka hallituksemme sanovat, että kaikki on nyt hoidettu ja valmisteltu, jotta voidaan estää ihmiskauppa, niin me kuitenkin vahvistamme sitä ihmisten salakuljetusta koska niin kauan kuin ei ole laillisia väyliä ihmisille tulla Eurooppaan tai hakea turvapaikkaa, niin me tuemme tätä bisnestä. Se on ihan selvää. Ja se on muuttunut monella tavalla, se on mukautunut olosuhteisiin. Tämä ei koske vain Balkanin reittejä, vaan myöskin laivatyyppejä, joita nyt käytetään. Siellä käytetään nyt vaikka Kiinassa tehtyjä kumiveneitä – jotka on tuotu Turkin ja Libyan ja Egyptin kautta. Ja sitten ihmiset joutuvat vielä pahempaan tilanteeseen. Tämän raportin mukaan Italiassa on järjestelmä lailliselle keinoille saada humanitaarinen viisumi, ja tämä pitäisi hoitaa Euroopan tasolla. Ja sen jälkeen tämä ihmissalakuljetusbisnes saataisiin kaadettua, mutta solidaarisuutta ei ole, kuten Manchone totesi. dublin järjestelmä ei toimi, eikä uudelleen sijoittaminen toimi. Jos katsotaan vaikka minun maatani Portugalia, sinne on tullut yli tuhan, tuhat Italiasta ja Kreikasta viime vuoden aikana. Ja 40 prosenttia näistä ihmisistä olivat afgaaneja. Heillä oli jo suunnitelma mennä sinne, missä hän oli sukulaisia tai yhteisöjä lähinnä Saksassa. Ja kaikki oli järjestetty. Mitä enemmän heitä jätetään leireille tai johonkin muualle, Kreikkaan ja Italiaan, sitä enemmän siellä on aikaa sitten järjestää toimintansa näiden salakuljettajien kanssa, jotta he pääsevät alkuperäiseen kohdemaahansa. Meidän täytyy puhua näistä irakilaisista ja syyrialaisista todellisista pakolaisista, mutta näitä nyt ei ole paljon tullut Italian viime aikoina. Eli tämän halusin sanoa. Ja olen myöskin huolissani ja olen kuullut tästä raportista eilen Refugees International järjestöstä, joka on haastatellut ihmisiä Italiassa ja jotka totesivat, että näiden järjestelykeskusten tilanne on kammottava. Ja meidän täytyy nyt erityisesti käydä katsomassa näitä, ja ehdotan tätä kirjallisestikin, eli että käymme katsomassa, mitä tapahtuu näissä selvityskeskuksissa, mitä tapahtuu naisille ja lapsille, jotka ovat joutuneet seksuaalisen hyväksikäytön ja raiskausten kohteeksi tällä matkalla. Ja he eivät ole saaneet mitään psykologista tai lääketieteellistä tukea, jota he tarvitsevat. Eli kysymykseni liittyy Libyaan. Minä ehdotan, ehdottomasti vastustan sitä, että ulkoistamme vastuumme. Minä vastustin tätä EUn ja Turkin välistä sopimusta eilen. Euroopan neuvoston edustaja varoitti tästä tilanteesta. Esimerkiksi näitä turvapaikan hakijoita käännytetään nyt massoittain Kreikasta Turkkiin. Mutta olen huolissani myöskin siitä, mitä nyt tapahtuu Libyassa, koska itse kävin näissä keskuksissa Libyassa Gaddafin aikoina ja sitten sodan aikana Gaddafin jälkeen ja tiedän, että näissä keskuksissa tilanne on erittäin huono, koska ne ovat vain orjaleirejä ja kidutusleirejä. Eli jos EU tai Italia hyväksyy tämän ja sanoo, että niin silloin me olemme kansanrikollisia ihmisoikeusrikkomuksissa. Ja te tunnette Italian hyvin. Tätä maahanmuutto-ongelmaa ei pystytä hoitamaan ennen kuin Libyassa on hallitus. Meidän täytyy tehdä enemmän Libyan avuksi, koska ei kyse ole vain meriturvallisuudesta. Ihmisiä tulee näitä alueilta, eli me emme voi olla tässä rikoskumppaneita. Ja kuinka paljon ihmisiä oikeasti on palautettu jäsenvaltioista, kuten Italiasta? Kiitoksia, Anna. Viimeiset kaksi puhujaa vielä. Kenties kaksi-kolme minuuttia, että ministeri sitten ennättää vastata näihin erittäin painaviin lausuntoihin, joita te esitette täällä edustaja Kosta. Tai ykköstä. Kiitoksia ministeri teidän astuksestani. Niin ensinnäkin haluaisin ilmaista, kuinka paljon kunnioitan Italian hallitusta siitä, että se on ryhtynyt niin moniin ponnisteluihin parantaakseen tai kohoitaakseen tätä humanitaarista kriisiä. Minulla olisi kaksi asiaa, jotka voisin poimia esiin. Ensinnäkin, niin kuin aiemminkin, meillä on sellainen tilanne, että äh, pakolaisia hukkuu Välimereen tänä päivänä käsittääkseni, tänä vuonna käsittääkseni 1600 jo Italia otti käyttöön Mare Nostrum-ohjelman. Muut EU-jäsenvaltiot eivät ottaneet riittävästi solidarisuutta, ja sitä ei voitu jatkaa. Tiedän, että Italian hallitus, niin kuin aiemminkin, pyrkii pelastamaan monia ihmisiä. Voitteko kertoa jotakin lukuja, kuinka monta ihmistä on voitu pelastaa Italian hallituksen toimien avulla? Näettekö te edelleenkin mahdollisuuden, että muut jäsenvaltiot voisivat tukea systemaattista EUn meripelastusohjelmaa niin, että näiltä katastrofeilta vihdoin, vihdoinkin vältyttäisiin, koska juuri Euroopan ovia kolkuttamassa olivia ihmisiä hukkui jatkuvasti. Tämä on tässä katastrofi. Että välimerellä ihmisten hukkuminen täytyy kertaakin saada loppumaan koska ihmiset ovat pikkuhiljaa turtua tähän. Tulin tänne 2015, silloin muistan hyvin, kuinka pakolaisia hukkui Lampedusan edustalla. Silloin järjestettiin minuutin hiljainen hetki heidän muistokseen, mutta tällä välin on, on välimäärä kuullut, kuollut valtaisa määrä ihmisiä. Järjestä ei kuulla mitään eikä järjestä mitään viilesi hetkeä. Tämä on valtaisa katastrofi. Mikäli ihmisoikeuksia ei kuunnitella, niin minä olen erittäin huolestunut. Pelkään, että EU ei silloin itse voi itsekään, itse voi kunnioittaa edes omien kansalaistensa ihmisoikeuksia pian. Toinen kysymys liittyy joustavaan solidarisuuteen. Minä uskon, että meidän pitäisi kehittää erilainen uusi konsepti, jotta voitaisiin saada jäsenvaltiot ottamaan vastaan pakolaisia. Meidän täytyy pohtia, mitä voisimme tehdä, jotta saataisiin jonkinlainen kannustinjärjestelmä käyttöön valtioita ja hallituksia varten, jotka olisivat valmiita sitten ottamaan pakolaisia. Pitäisikö luoda EU-hun jokin rahasto, joka olisi jonkinlainen humanitaarinen investointiohjelma, jota valtiot ja hallitus voisivat pyytää sieltä rahaa rakentakseen esimerkiksi sosiaalisia asuntoja ja varmistaakseen koulutuksen pakolaisille. Tämä voisi myötä vaikuttaa siihen, että pakolaisiin voitaisiin sijoittaa rahaa. Ja sitten oma väestökin, kansa, omatkin kansalaiset, että saisivat tukea, koska olisi ottaa tätä kautta työpaikkoja niin poispäin. Pitäisikö pohtia voimakkaammin Euroopassa tällaista ohjelmaa, jotta pakolaisten uusjako saataisiin toteutumaan? Kiitoksia. Marju vielä lopuksi. Kiitoksia oikein paljon. Olen kovasti samaa mieltä Kösterin kanssa siitä, että tarvitaan ähm, keskittyneempää äh, apua äh, EU-ta tämä rahasto, jonka mainitsit, ja kaikki resurssi, jotta voitaisiin saada aikaan inhimillisempi tilanne järjestelykeskuksissa ja että oltaisiin paremmin valmistautuneita lapsiin ja lapset saisivat parempaa koulutusta. Ja kiitoksia tästä kertomuksesta. Tämä kertomus todella vahvisti minulle sen, mitä ajattelin, kun katsotaan eh, sisäisten siirtojen määrää, verrataan Italian ja Kreikan sisäisten siirtojen määrää, niin on kyllä yllättävää, että Kreikasta sisäisiä siirtoja on paljon enemmän ja tulokkaita kuitenkin vähemmän. Ja oma eh, sisäministerin, Viron sisäministeri käy aktiivisesti keskustelua Kreikan ja Italian kanssa. Meillä on erittäin hyvää yhteistyötä Kreikan kanssa ja Kreikasta ihmisiä tulee meille mutta eh, viranomaisemme ovat sanoneet, että Italiassa eh, on paljon vaikeampi saada eh, yhteyksiä järjestelykeskuksiin ja myöskin pakolaiset eivät ole valmistautuneita siirtoihin. Joten minun kysymykseni kuuluu, onko tilanne nyt parantunut? O, onko pakolaisia valmisteltu paremmin siirtoihin, annetaanko heille tietoja, onko tehty nyt parempaa yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden äh, viranomaisten kanssa, koska ei ole normaalia, että Kreikassa yhteistyö on paremmalla tasolla kuin Italiassa. Mikä ongelma tässä nyt oikein on? Kiitoksia. Uh, Kiitokset kollegat näistä erittäin painavista lausumista. Araministeri, mikäli voisitte nyt käydä parhaan tai parhaan kykyni mukaan vastata näihin puheenvuoroihin. Olkaa hyvä. Eh, grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Nämä kaikki kysymykset, jotka tulivat esiin, ne ovat kaikki tärkeitä ja mielenkiintoisia. Ja kun kuuntelin näitä, niin vähän ryhmittelin niitä. Osa niistä liittyy samoihin aihealueisiin – Yleisesti ottaen henkilökohtaisesti noin neljä vuotta olin Lettan hallituksessa, jossa käsittelin näitä kysymyksiä alivaltiosihteerinä sisäministeriössä. Ja edessäni oli monia epävarmoja tilanteita ja hyvin harvoin selkeitä tilanteita. Mutta pari varmuutta minulla on. Ensinnäkin Euroopan tason politiikka, joka käsittelee tätä asiaa, jolla pitäisi olla ei pelkästään Euroopalle, vaan globaali ulottuvuus. Jos yrittää hoitaa näitä asioita omin päin, niin se on kyllä varma tie epäonnistumiseen. Eli meidän pitäisi hoitaa nämä asiat globaalilla tavalla, eikä voida kuvitella, että jos sulkeutuu omien rajojensa sisään, niin ongelmat ratkeavat sitä kautta. Ja sitten toinen tärkeä asia on se, että tässä keskustelussa me kaikki olemme keskittyneet vastaanottoon, mutta kuten meripelastuksetkin, niin vastaanotto on vasta ensimmäinen askel hyvin pitkällä tiellä, joka meidän kaikkea täytyy käydä läpi yhdessä. Ihmisten pelastaminen ei tarkoita sitä, se ei saa johtaa siihen, että tietyt yksittäiset jäsenvaltiot jäävät pulaan. Tätä asiaa ei ole helppo hoitaa yhdessä maassa, eli jos haluatte tietoja, niin voi niitä antaa. Vuonna 2015 Italian saapui Sata 70 ihmistä sitä ennen 154 000, sitä ennen 181 000. Ja tällä hetkellä meillä on jo tullut 61 000 ihmistä, joka vastaa aika paljon viime vuoden lukemina. Nämä eivät ole pelkkiä lukuja, vaan nämä ovat henkilöitä. Ja jokaisen henkilön takana on tarina ja siellä on hyvin erilaisia tilanteita. Siellä on henkilöitä, jotka ovat patkustaneet hyvin pitkän. Jotkut sitten kuolevat välimerelle. Jotkut kärsivät väkivallasta tämän matkan aikana. Joitain ihmisiä raiskataan ja joutuvat seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi tällä matkalla. Eli kun ajatellaan tätä tilannetta, niin haluaisin, että Euroopan tasolla korostetaan enemmän solidaarisuutta eikä niinkään valvontaa. Tarkoituksena ei ole stigmatisoida tiettyjä osia tästä vastaanottojärjestelmästä, joka ei ole täydellinen. Kyllä minä sen voin myöntää. Neljä vuotta sitten sanoin, että Italia voi ottaa vastaan 25-29 000 ihmistä ja tällä hetkellä Italiassa on 180 000 henkeä. Eli kolmessa vuodessa se on kahdeksankertaistunut. Ja on ihan selvää, että tämä on luonut hiukan epätasapainoa. Tavoitteemmehan on se, että meillä on pieniä järjestelykeskuksia. Ja haluamme toimia näin, koska jos ajattelemme sitten kotouttamista, niin meidän täytyy ajatella näitä alueiden yhteistyötä. Meidän täytyy pyrkiä konsensukseen samaan aikaan, kun 180 ihmistä tulee. Tämä menee paljon aikaa ja vaivaa, eli nämä nyt ovat nämä yleiset puitteet. Toivottavasti en nyt unohtanut ketään, mutta olen keskittynyt vastauksissa muutamiin asioihin. Järjestelykeskukset. No, minä jo puhuin tästä. Ja meillä on Amnesty Internationalin raportti, jossa on puhuttu tietyistä tapauksista, jotka liittyvät väkivallan käyttöön näiden ihmisten suhteen, jotka pitäisi tunnistaa. Italian viranomaiset ovat kiistäneet tämän. Asiaa on tarkasteltu ja voin vain arvioida nyt sitten tätä sisältöä, koska ei nyt voida sanoa vain, että näin on kirjoitettu Amnestyn raporttiin. Tämän raportin tekijä ei ole ollut yhteydessä Italian viranomaisiin ennen raportin laatimista. Minäkään olen häntä koskaan nähnyt. Mutta ei ole kovin uskottavaa, koska tässä on viitattu nimettömiin lähteisiin. Tässä on puhuttu nimettömästä lähteestä, joka on puhunut näistä rikoksista, joista viranomaisia ei ole koskaan syytetty. Ja tässä on myöskin puhuttu tarinasta. Siis minähän hyvin usein olen käynyt järjestelykeskuksissa, olen nähnyt ihmisiä, jotka eivät halua tulla tunnistetuiksi. Tämäkin oli yksi näitä Dublinin paradokseja. Eli kukaan ei halua tulla tunnistetuksi, jotta pystyisi jatkamaan matkaansa. Ja sitten Dublin nojalla heidät joudutaan sitten parauttamaan, kun Eurodakista saadaan näitä tietoja. Ja näitä ihmisiä on enemmän kuin uudelleen sijoittamisen piirissä. Eli nyt täytyy ottaa näitä sormenjälkiä. Ja tämä järjestys ei, tämä järjestelmä nyt ei toimi. Se, joka ei halua jättää sormenjälkiä teoriassa, voitaisiin sitten laittaa toiseen menettelyyn, eli hänet voidaan sitten karkottaa, koska häntä ei pystytä tunnistamaan. Eli en nyt vähättele henkilöä, joka on tehnyt tämän raportin, mutta tässä on käytetty hyväksi nimettömiä lähteitä ja kertomuksia, joita ei voida vahvistaa. Itse olen nähnyt, mitä päivittäin tapahtuu näissä järjestelykeskuksissa, joten olen aika rauhallinen, koska olisi mielestäni väärin nyt stigmatisoida yhden toimijan käytöksestä koko kenttää. Uskon, että nämä ihmiset ovat pitkälti ihan ammattimaisia. Ja sitten, no puhuin varmaan aika selvästi no näiden laittomien etsintä menettelyt. No meillähän on kansainvälisiä sopimuksia. Ja merilainsäädännössä on sanktioita, jotka ovat aika rankkoja mikäli joku ei auta merihädässä olevaa alusta. Eli tämä nyt on helppo sekoittaa sitten maahanmuuttokysymyksiin. Mutta kansalaisjärjestykseltä voidaan pyytää. No minulla ei ole ihan varmuutta näistä, mutta ja sitten koordinointi ja avoimuus ovat tärkeitä. Joissain vaiheissa olemme olleet yhteydessä kansalaisjärjestöihin vaikka Sisiliassa, ja siellä ei ollut mitään koordinointia rannikkovartioston toiminnan kanssa. Eli jos jokin laivan haluaa pelastaa satoja ihmisiä, ja sitten se meneekin johonkin toiseen satamaan, niin siellä välttämättä ei ole rakenteita, jota kautta pystytään ottamaan vastaan näitä ihmisiä. Siellä saattaa olla vastaanottojärjestelmä, mutta sieltä on ehkä lähetetty joku toinen alus jo aikaisemmin, ja sinne on ehkä jo tulossa paljon näitä maahanmuuttajia. Eli sitten tämä äh, laiva täytyy sitten ohjata jotenkin muualle. Eli koordinoinnin pitäisi nyt sitten kuulua sen valtion viranomaisille. Tässähän on puhuttu näistä turvallisista satamista – Eli tämä pitää ottaa huomioon koordinoinnissa ja pitää myöskin toimia läpinäkyvästi näissä kansalaisjärjestöissä. Tämän enempää ei pidä tehdä, koska ongelma ei ole ihmisenkin pelastaminen mereltä. Näinhän on tehty ja haluamme kiittää näitä järjestöjä tästä toiminnasta, mutta ongelma on poliittinen ja tekninen, eli täytyy nyt ymmärtää, että ne, jotka toimivat Välimerellä, niin täytyy tietää, mitkä ovat turvallisia satamia. Ja sitten näistä keskuksista vielä. Eli jos siellä on yhteistyötä rikollisten kanssa näissä suurissa keskuksissa, on mahdollista tehdä erilaisia asioita. Ja näin on käynyt myöskin Italiassa – eikä nyt varmaan pelkästään Italiassa. Ja joissain keskuksissa on hyvin paljon väkeä, joten silloin siellä voidaan hyötyä näistä erilaisista palveluista. Siellähän on sitten mittakaava etuja Tässähän saatetaan väärällä tavalla käyttää eurooppalaisia varoja, mutta voin nyt rauhoittaa teitä. Eli budjettiesityksessä ja tämä mainittiin, eli 4,2 miljardia on jo ohjattu näihin vastaanottojärjestelyihin. Eurooppa on myöntänyt runsaat 300 miljoonaa euroa Italialle. Eli voitte sitten laskea, kuinka paljon tämä hallinnointi maksaa, kun otamme vastaan näitä maahanmuuttajia. Eli kun katsotaan näitä lukumia, Mare Nostrum-hankkeessa puhuttiin noin 100 miljoonasta per vuosi. Seitsemässä vuodessa se olisi ollut sitten siis 700 miljoonaa, ja nyt se onkin sitten, sillä ei ole katettu kuin pieni osa näistä kuluista, joita meillä on ollut, kun olemme pelastaneet Mare Nostrum-hankkeen kautta ihmishenkiä. Eli me olemme ryhtyneet erilaisiin toimiin liittyen valvontaan, ennaltaehkäisyyn. Meillä on järjestelmä, joka liittyy näihin erityyppisiin sopimuksiin, joiden pohjalta kunnissa toimitaan. Eli siellä on kaikenlaisia toimia, joilla yritetään pitää nämä pahat tahot pois näistä järjestelyistä, mutta paras olisi se, että meillä olisi tällainen jakojärjestelmä, jossa jaetaan pieniä määriä ihmisiä alue- ja paikallistasolle, se puhuu nyt kunnista, koska silloin siis santarimethän eivät toteuta tätä parasta valvontaa, vaan parasta valvontaa on se, että haluaa olla solidarisuuden kautta mukana hoitamassa näitä kysymyksiä ja että halutaan hanke, joka mahdollistaa sen, että alueelle saadaan sitten pieniä määriä näitä ihmisiä, jotka saapuvat maahamme. Sitten yksin matkustavat alaikäiset. Meillä on lainsäädäntöä. Se on hyvin tiukka laki Italiassa ja varmaan yksi kaikista merkittävimmistä eurooppalaista laista, mutta tämä on vasta alkuvaihe. Eli todellinen eurooppalainen suunnitelma, joka liittyy alaikäisten jakamiseen, niin sellaista ei koskaan ole vielä toteutettu. Ja minä voin kertoa, että viime vuonna me, me tuli noin 26 000 alaikäistä. Ja meillä on nyt sitten tällä hetkellä järjestelmässä on 16 000 alaikäistä. Ja nämä kustannukset ovat paljon suurempia kuin aikuisten aiheuttamat kustannukset. Eli me yritämme nyt tehdä asialle jotain, mutta meidän täytyy nyt katsoa tätä tilannetta, jos haluamme nyt pitää kiinni kaikista sitoumuksista. Ja meillä pitää olla sitten yhteistyötä koska tätä asiaa ei ole helppo hoitaa. Ja sitten nämä lailliset väylät ja kahdenväliset sopimukset Libyan kanssa ja tämä ulkoistaminen. No, tämä riippuu meistä. Libyan kanssa solmittu sopimus voi olla myönteinen tai kielteinen. Se riippuu meistä. Tämä on minun näkemykseni. Te tietysti voitte sitten kritisoida tätä hyvin tiukkaankin, mutta se, että seuraavan 20 vuoden aikana me jatkamme käyttämällä näitä aluksia Välimerelle, mutta ei se ole mikään rakenteellisesti hyvä ratkaisu. Jos halutaan vain ulkoistaa tätä toimintaa, no sitten voin sanoa, että en usko, että se nyt olisi oikea tapa toimia. Mutta jos ajatellaan että meidän pitää hoitaa tämä sisäisesti, koska meidän nyt joka tapauksessa kuolee näitä ihmisiä. Ja jos ajatellaan, että YK nyt toimii tässä tilanteessa, minähän edustan sitä. Ja jos voimme sitten löytää tällaisia rakenteita, joita hoitavat järjestöt eivätkä viranomaiset Libyassa, niin ehkä sitten voitaisiin toteuttaa uudelleen sijoittamisia laillista tietä. Niin jos tämä onnistuisi, niin sillä olisi kyllä myönteistä vaikutusta Ja toisaalta ajatus tästä vastuusta ei voi langeta ainoastaan Euroopalle, vaan myöskin Afrikan maille, joista näitä pakolaisia tulee tai joiden kautta pakolaiset kulkevat. Eli meidän pitäisi nyt keskittyä tähän. Tästähän puhuttiin viime viikolla Roomassa ja tätä jatketaan sitten Tunisiassa myöhemmin. Eli jos kyse on ulkoistamisesta, niin olen täysin samaa mieltä kaikissa kysymyksissä, mutta toisaalta tässä nyt puhuttiin tästä Italian kokemuksesta, niin se liittyy juuri näihin uskonnollisiin yhteisöihin. Eli on syyrialaisia runsat tuhat, jotka on kuljetettu turvallista reittiä prosenttia. Ja tämä on osoittanut, että jos olisi muita valtioita, jotka haluaisivat olla mukana, ensimmäisenä tähän mukaan tuli sitten Ranska, mutta meidän täytyy pitää näitä kahta asiaa mielessä samaan aikaan. Ja en ole ihan varma, miten voidaan hoitaa näitä laillisia väyliä, koska jos nyt ajatellaan näitä vaikutuksia sosiaalisesti ja poliittisia reaktioita, talousongelmia, niin nämä kaksi asiaa saattavat olla sitten ristiriidassa keskenään. Ja sitten uudelleen sijoittaminen. Sehän on nyt rajallista. Eli uudelleen sijoittaminen tiedottaminen niille, jotka on totet, tunnistettu Eurostat-järjestelmästä ja jotka ovat saaneet turvapaikan. Ja prosenttiluku on yli 75 prosenttia. Tämä osoittaa epäluuloisuutta, koska tässä verrataan 65 prosenttia – mehän luotamme sitten komission ja valtioiden arviointeihin, ja jos siis katsotaan näin korkea kynnys lukemaan, ja sitten ongelmana on se, että kun tämä kynnys on niin korkealla, niin ainoastaan eritrealaiset syyrialaiset ylittävät tämän kynnyksen. No nyt kansallisuustilanne on muuttunut Eli nyt voidaan yleensä näitä ihmisiä, ja tämähän jollain tavalla oli jo alkuvaiheessaan hyvin rajallista, mutta tämä koskee muitakin uudelleen sijoittamisia, niitä, jotka on jo toteutettu. Eli ei nyt voida sanoa, että Kreikka tekisi enemmän yhteistyötä kuin Italia, koska tämä Kreikan suunnitelma, se olisi pitänyt olla 120 000 ja Italiassa 40 000, eli on ihan normaalia, että Kreikasta on otettu paljon enemmän kuin Italiasta. Se johtuu näistä lukumääristä. Ei nyt kyse ole siitä, että Italian pitäisi toimittaa tietoja, koska me toimimme tässä nyt Dublinin sääntöjen mukaan. Eli minun täytyy sitten löytää nämä tiedot, jotka mahdollistavat sen, että voin vastata näihin vaatimuksiin, joita tulee. Eli meidän täytyy tietysti toimia Dublinin sääntöjen pohjalta myöskin näiden profiilien osalta, koska jos me byrokratisoimme tätä uudelleen sijoittamisjärjestelmää, niin silloin se toimii entistä huonommin. No, lopuksi sitten tällä minitilaki. Niin ihan yksi minuutti. Eli jätin tämän viimeiseksi koska tämä laki syntyi siitä käsityksestä, että meidän täytyy nyt nopeuttaa näitä käsittelyaikoja, joissa myönnetään turvapaikka, koska olemme sopineet siitä, että 3-4-5 vuotta on liian pitkä aika. En niinkään ajattele nyt näiden henkilöiden oikeuksia, vaan ajattelen ihan järjestelmän toimivuutta. Koska jos järjestelmässä on henkilö viisi vuotta ennen kuin tiedetään, onko hänellä turvapaikkaoikeus vai ei, niin silloin meillä pitää olla todellakin laaja järjestelmä, koska muuten viiden vuoden aikana järjestelmä olisi mahdotonta hallinnoida. No en nyt ajatellut niin, että rekisteröinti olisi riittävää, koska järjestelmässämme on komitean arviointi ja sitten oikeusviranomaisen arvio. Ja sitten kun tätä henkilöä kuullaan komiteassa, niin sitä voidaan kuvata videolle, jota voidaan sitten käyttää tuomioistuimessa, mutta tuomioistuin voi sitten katsoa, miten se toimii näissä kysymyksissä. Koska suoraan sanottuna tavoitteena oli se, että voitaisiin toimia nopeammin näissä menettelyissä uhraamatta kuitenkaan näiden ihmisten oikeuksia, jotka ovat siis hakeneet turvapaikkaa. Kiitoksia, herra Mansione. Haluaisin kiittää ministeriä, mutta myöskin valtuuskunnan jäseniä, koska tämä valtuuskunta ja valtuuskunta, joka matkusti Kreikkaan, tekivät erittäin intensiivisesti työtä. Ja kuten havaitsee herra ministeri, asiaa seurataan huolella. Dublin, uuden sijoitusasia ja muut tähän liittyvät seikat ovat huolisen tarkkailun alla. Meillä on paljon kokeneita jäseniä, jotka tätä työtä tekevät. Hienoa, että nyt voitiin käydä painavaa keskustelua, merkittävää keskustelua asiasta. Kiitos siitä, että olette täällä tänään. Hyvin paljon seurantatyötä ja jatkotoimia vielä tarvitaan. Iltapäivällä tapaamme komission edustajan, joka tulee puhumaan äh, alaikäisistä turvapaikanhakijoista heidän asemastaan. Kiitoksia jälleen kerran teille siitä, että uhrasitte aikaanne näin herkällä hetkellä valtuuskuntamatkan jälkeen. Aamupäivän kokous on hyvin tiivis. Valitettavasti meillä ei ole aikaa enempää keskustella teidän kanssanne. Kiitoksia. Kiitos myöskin sihteeristölle tekstiluonnoksesta. Valtuuskunnan kertomus hyväksytään myöhemmin tällä viikolla, mikäli kukaan ei esitä siihen muutoksia. Hyvät kollegat, niitä siirrymme välittömästi yhteiskokoukseen naisten oikeuksien valiokunnan kanssa. Nyt pyytäisin, että naisten oikeuksien valiokunnan puheenjohtaja tulisi tänne puhekorokkeen taikka tänne ylös. Joka tapauksessa tämä on hyvin lyhyt kokous, jossa käsitellään Istanbulin yleissopimusta. Sillä välin, kun toinen puheenjohtaja tulee paikalle, esittelen hieman tätä asiaa. Pyydän anteeksi, että olemme hieman myöhässä aloittamassa tätä keskustelua.